Bene. Hyvä, sitten aloittelemme iltapäivän kokoustamme. Kiitos ennen kaikkea komission jäsenelle Neli Kruusille. Siitä tähän on tullut tänne. Seuraamme tänään. Neli Kruushan on komission varapuheenjohtaja ja vastuussa ennen kaikkea – vuoropuhelusta parlamentin kanssa hänen salkunsa kuuluvilla aloilla. Tähän on varattu tunti. Aloitetaanpa pitemmittä puheitta niin, että puheenvuoron saa komission jäsen alustuspuheenvuoroa varten. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madame le Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen, kun voin olla täällä tänään. Me olemme nyt hieman yli puolen väliin ja meillä on vielä paljon asioita hoidettavana, kun puhutaan toimikauden loppumisesta, niin no meillä on nyt vuosi seitsemän kuukautta vielä tässä aikaa ja paljon tehtävää. Ja olen hyvin päättäväisesti päättänyt pitää tämän liikevoiman käynnissä. Eli jos sallitte, rouva puheenjohtaja, haluaisin tänään puhua siitä, miten me rakennamme avoimuuden internettiä. Ja myöskin haluaisin puhua mahdollisuuksista ja innovaatiosta. Nämä ovat niitä aiheita, joita nyt ehdottaisin käsiteltäväksi. Ja tietenkin sitten sanon muutaman sanan televiestinnän yhtenäismarkkinoista ja myöskin meidän vastauksemme viime viikkoisen äh, huippukokouksen pyynnöstä, joka oli hyvin tervetullut. Ensinnäkin tämä avoimuus ja internet. Internet on niin voimakas ja, ja tuottoisa alusta juuri sen takia, että se on avoin ja verkottunut. Eli internetin vahvuus löytyy avoimuudesta ja meidän sääntöjemme täytyy vastata ja tukea avoimuutta, purkaa esteitä ja saada aikaan mittakaavaetuja. Voin kertoa teille muutamasta tavasta, jolla tämän hoidamme. Ensinnäkin pilvipalvelut yrityksille. Pilvipalvelujen kautta saadaan halvempaa, joustavampaa tietotekniikkaa. Aivan erityisesti puhun tässä PK-yrityksistä kansalaisille – pilvipalvelut voisivat tarjota verkossa sijaitsevan lukollisen kaapin heidän lempikirjoillensa, elokuville ja musiikille ja hallituksille saataisiin parempia julkisia palveluja, integroidumpia ja arvokkaampia julkisia palveluja. Mutta jos meillä on erilaiset kansalliset säännöt, yhtenäismarkkinat sirpaloituvat ja edut häviäisivät. Eli yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhteisiä standardeja, koska muutenhan ei voida edes puhua yhtenäisistä markkinoista. Odotan jo innolla Pilar del Castillon mietintöä pilvistrategiasta ja heti kun se on käytettävissä, niin sitten lähdetään asiassa liikkeelle. Me tarkastelemme myöskin tekijänoikeusasioita. Tämä on osa-alue, jossa olen jo kauan vaatinut muutosta. No, tämä ei teille tule yllätyksenä, jos tarkastelette sitä, mitä, minkälaisia muutoksia on jo tehty tekijänoikeuden alalla. Olen, jos nyt sallitte, niin minua hieman kyllästyttää kuulla ihmisten jatkuvasti sanovan, että ei ole laillista tapaa saada musiikkia, elokuvia. Artistit eivät saavuta sitä yleisöä, jonka he haluaisivat saavuttaa, eivätkä tiedemiehet voi käyttää modernia tutkintamenetelmiä. Ja onko vaihtoehto olemassa? No vaihtoehto liittyy tekijänoikeuksiin ja tuolloin ihmiset, tiedemiehet ja artistit olisivat tyytyväisempiä. Ja Tästä syystä me olemme käynnistäneet lisenssit Euroopalle ohjelman. Tämä on varmaan teille selvää, kun sanon, että en halua raskasta lainsäädäntöä, jos meillä on käytännönläheisiä, helppoja ja kevyempiä ratkaisuja olemassa ja käytettävissä, mutta sitten kyllä turvaudumme lainsäädäntöön, jos lisenssit Euroopalle, jos siitä ei saada tuloksia. Eli ensin katsotaan tämä tie. Me edistämme avoimuutta muuallakin, esimerkiksi julkissektorin tiedonsaannissa. Tämä on mahdollisuus julkishallinnoille muuttua avoivimmaksi, saada ihmisille uusia tietoon perustuvia tuotteita ja palveluja ja stimuloida yhtenäismarkkinoja, jonka arvo on muuten kymmeniä miljardeja euroja. Ja olen hyvin iloinen, että lainsäädäntö menee hyvää vauhtia eteenpäin ja haluaisin kiittää herra Kalfinia, esittelijä ja muita heidän tekemästään työstä. Ja toivon mukaan me voimme löytää kunnianhimoisen sopimuksen ennen Irlannin puheenjohtajakauden päättymistä, jotta jokainen, mukaan lukien pienet yritykset, voisivat helposti ja halvalla tavalla käyttää ja uudelleen käyttää julkista tietoa, luoda sen kautta uutta arvoa kerta toisensa jälkeen ja kaikkialla yhtenäismarkkinoilla. Eikä meidän tule koskaan unohtaa sitä, että avoimuus ja vapaus on riippuvainen turvallisuudesta. Ei voi olla avoimena verkossa ja vapaasti, jos jatkuvasti hakkerit, vakojat ja henkilöllisyysvarkauksia tekevät tahot ovat läsnä e-henkilöllisyys mahdollistaa ihmisille sen, että he voivat helpommin todistaa olevansa se henkilö, jonka he väittävät olevansa. Ja täten voidaan hoitaa asioita mukavammin, helpommin ja turvallisemmin. Ja täten yhtenäismarkkinoilla aukeaa täysin uudet markkinat. Tämä liittyy myöskin kyberturvallisuuteen. Nämä uhat eivät tunne rajoja, jotta me voimme niihin puuttua. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä EU-ssa ja sen ulkopuolella. Olin iloinen, kun pystyin teille esittelemään tämän strategian helmikuussa. Kyberturvallisuus, sen tulisi olla poliittinen prioriteetti meille kaikille. Ja todellakin vilpittömästi toivon, että parlamentti menee tässä asiassa nopeasti eteenpäin, jotta verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi voidaan hyväksyä vielä tämän toimikauden aikana. Siinä olisi paljonkin järkeä. Tällä avoimuudella on merkitystä yhtenäismarkkinoiden kannalta ja maailma on siirtymässä digitaalisuuteen. Meillä on vaihtoehtoja. Me voimme jatkaa tilanteessa, jossa meillä on esteitä online-kaupalle ja innovaatiolle esteitä, joita me olemme muualla pyrkineet purkamaan. Tai sitten me voimme taata, että meillä on uusi online-koti yhtenäismarkkinoille eläväinen, yhtenäinen ja avoin markkina. Tällä on merkitystä myöskin yhtenäismarkkinoiden ulkopuolella. EU:ssa me tunnustamme avoimuuden arvot ja edut. Me tunnustamme ne edut, joita siitä on ei ainoastaan taloudelle, vaan myöskin ilmaisunvapaudelle ja demokratialle. Mutta kaikissa maissa ei ole jaeta näitä samoja arvoja. Me olemme nähneet tämän, kun olemme olleet kansainvälisessä kokouksessa, internetin hallintafoorumin kokouksessa Bakussa tai vcit kokouksessa Dubaissa. Meidän tulisi pyrkiä kuromaan tämä kuilu umpeen. Meidän tulisi siis kuroa tämä kuilu umpeen ja meidän tulisi ottaa nämä maat mukaan ja auttaa näitä maita rakentaa kapa, ka, rakentamaan kapasiteettia. Mutta jotkut maat haluavat enemmän hallituksen valvontaa ja jos he voittavat tämän keskustelun, niin silloin internet sirpaloituu ja silloin meillä ei olisi globaalia verkostoa, joka olisi avoin. Ja tästä syystä meidän tulee pitää kiinni EUn arvoista. Meidän täytyy tukea eh, monen eri osapuolen mallia internetin hallinnossa. Meidän tulisi seistä yhtenä ryhte, ry, rintamana Euroopan unionissa olla edustettuina asianmukaisesti ulkopuolelle ja meillä tulisi olla yhteinen linja siitä, miten me tuemme vapaata ja vankkaa internettiä. Toiseksi haluaisin sanoa, että meidän täytyy varmistaa digitaalisiirtymä siirtymä ja se, että siitä löytyy mahdollisuuksia kaikille kansalaisille. Digitaalinen itsevarmuus ja digitaalitaidot ovat välttämättömiä, mutta niitä ei kuitenkaan ole riittävästi ja meiltä saattaa piakkoin puuttua jopa miljoona IT-alan työntekijää. Tämähän on täysin hullua, kun samaan aikaan puhumme yli miljoonasta puuttuvasta IT-työntekijästä ja samaan aikaan me olemme tietoisia siitä, että meillä on järkyttävän korkea työttömyys ja tietyissä jäsenvaltioissa nämä äh, taistellaan jopa 5-60 prosentin työttömyyden kanssa. Eli me emme tällaista tilannetta voi tietenkään hyväksyä. Eli jos me jotenkin saisimme nämä kaksi kohtaamaan paremmin, niin silloin todellakin voisimme auttaa nuoria ja voisimme myöskin parantaa kilpailukykyämme. Me voimme kaikki tehdä jotakin tämän kuilun kuromiseksi teollisuuden kautta, koulutuksen tarjoajat ja EU itsekin. Me ja monet olemme jo luvanneet, että teemme näin. Ja me juuri teimme sopimuksen muutaman kumppanin kanssa niin kutsutussa digitaalityöpaikkojen suuressa koalitiossa. Tässä on kysymys uudenlaisesta yhteistyöstä, jolla näitä talousongelmia korjataan. Tässä ei ole kysymys retoriikasta, vaan selkeistä sitoumuksista toiminnaksi. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan komissiosta, vaan kaikista niistä tahoista, joilla on jotakin tuotavaa tähän uudessa kumppanuuden muodossa meidän täytyisi myöskin varmistaa, että me emme jätä puolta kansalaisista ulkopuolelle ja tiedätte, mitä tällä tarkoitan. IT-urat mm, eivät houkuttele riittävästi esimerkiksi naisia. Naiset ja tytöt usein ajattelevat, että mm, informaatioteknologia, tietoteknologia ei ole heille, mutta he ovat tässä väärässä. Sen tulisi koskea kaikkia ja se on mahtava mahdollisuus jokaiselle. Ja olen iloinen, että me teemme yhteistyötä tytöt IT-alalla päivän eteen. Tämä päivä järjestetään huhtikuussa ja silloin tarkoituksena on tarkastella sitä, miten me voimme tätä ajattelutapaa muuttaa. Tästä pääsenkin digitaaliseen avoimuuteen ja mahdollisuuteen. Ja, ja sitten meidän täytyy keskittyä myöskin innovaation. Innovaatio tulee yrittäjiltä Yhdysvalloissa suurin osa uusista työpaikoista syntyy starttiyrityksissä, jo usein ne toimivat äh, nettibisneksessä. Euroopassakin meillä on paljon äh, nuoria keksijöitä, suuria menestystarinoita, mutta me haluaisimme äh, luoda sellaisen kulttuurin, jossa annetaan tunnustusta tähän kulttuurin, jossa ihmisten ei tarvitse pelätä epäonnistumista, vaan jotta heillä olisi sellainen olo, että he saavat tuen ja voimavarat menestyäkseen. Meidän täytyy nuoret ja tutkijat saada yhteistyöhön mukaan, koska tässä tehdään tärkeää työtä, jolla saadaan ihmiset liikkeelle. Tämä liikehdintä lähti liikkeelle Espanjasta telefonikan kautta ja nyt tämä on siirtymässä Berliiniin. 10 000 nuorta kutsuttiin tähän tilaisuuteen ja sitten se siirtyi ensi kesänä Lontooseen ja tämä on paras mahdollinen tapa jolla saadaan nuoret liikkeelle. Ja olen iloinen, että EUn talousarviosta jatkossakin tuetaan innovaatiota ja tutkimusta. Horisontti 2020 sieltä löytyy valtaisan iso osuus taloudelle ja IT-teknologialla on tässä suuri tehtävä. Jos meillä on yksinkertaisemmat säännöt silloin yritysten on helpompi saada rahoitusta ja saada tuonteensa markkinoille, parantaa kilpailukykyä. Horisontti 2020 jatkossakin keskitytään teknologiaan, esimerkiksi elektroniikkaan. Ja haluaisin tämän ekosysteemin eri osat tuoda yhteen, jotta se olisi vähemmän sirpaloitunutta. Esimerkiksi luotaisiin tavallaan tällainen sirujen Airbus, jossa kaikki nämä sirut tulisivat eurooppalaiselta tasolta ja, ja näillä siruilla rakennettaisiin tulevaisuuden yrityksiä, terveyspalveluja, liikennepalveluja. Ja nämä sirut voitaisiin valmistaa Euroopassa. Me pystymme siihen. Meidän täytyy tarkastella myöskin tulevaisuuden supernopeita verkkoja. Kymmenen vuoden aikana mobiiliteknologiassa tulee lisäystä kolminkertainen, 33 kertaista kasvua ja edessämme on jo 5G-teknologia, mutta tuleeko tämä teknologia Euroopasta, joka perustuisi eurooppalaiseen tutkimukseen ja joka loisi eurooppalaisia työpaikkoja? vai pääsevätkö muut kilpailijat maaliin ennen meitä. Ja tästä syystä pyytäisinkin kaikkia yhdistämään voimansa jotta saataisiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tällä osa-alueella jotta todellakin saataisiin maailmanlaajuisesti johtava asema. Tähän saadaan 50 miljoonaa euroa ylimääräistä EU-investointiapua. Tietenkin kaikki nämä asiat, avoimuus, mahdollisuus, innovaatio, ne ovat riippuvaisia yhdestä asiasta, laajakaistasta. Euroopan kansalaiset välittävät internetistä. He jonottavat kauppojen ulkopuolella saadakseen viimeisimmän vempaimen. He protestoivat silloin, kun sovelletaan sääntöjä online-sisältöön, mutta tällä millään ei ole merkitystä, jos meillä ei ole luottavaa, luotettavaa kaikkialle leviävää ja nopeaa laajakaista verkostoa. Tammikuussa laadin kymmenen kohdan ohjelman laajakaistaa koskien, jotta joka ikinen kansalainen saisi heidän ansaitsemansa yhteyden. Tuon tammikuun jälkeen EUn johtajat ovat leikanneet ehdotustamme verkkojen Euroopaksi. Toisin sanoen on vedetty rahoitusta laajakaistalta pois. Mutta olipa lopputulos mikä tahansa, minä olen päättäväinen sen suhteen, että me käytämme kaikki mahdolliset äh, rahoituslähteet hyväksi. Tuli se sitten investointipankilta, äh, rakennerahastolta, investointirahastolta, kansalliselta alueelliselta tasolta. Minä tarvitsen teidän apuanne, jotta tämä asia saadaan ja viesti saadaan perille äh, aluepolitiikan pääosastolla ja budjettivaliokunnassa. Jos Euroopan johtajat eivät olisi menettäneet tätä mahdollisuutta, niin toivon, että te parlamentin jäseninä korjaatte tämän menetetyn mahdollisuuden ja tehdyn päätöksen. Meillä on muitakin asioita, joita hoidamme liittyen yleispalveluihin, verkon neutraaliuteen ja ensi viikolla meillä on, meiltä on tulossa ehdotus, jolla laajakaistan insinööintikustannuksia saadaan alemmas. Meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla käyttää myöskin taajuuksia ja tähän tarvitaan luovaa ajattelua. Meidän tulisi käyttää yhtenäismarkkinoita, jotta saadaan mittakaavaetuja operaattoreille, sovellusten laatioille ja laitevalmistajille. Me emme pääse maaliin, jos me ajattelemme instrumentti instrumentilta, etuedulta tai maa maalta. Me emme voi pitää kiinni järjestelmistä, jotka ovat vanhaa peryä viime vuosituhannen tarpeita. Me tarvitsemme lähestymistavan, joka katsoo eteenpäin, joka on kunnianhimoinen ja joka on eurooppalainen. Tämä tulee olemaan se filosofia, jota me sovellamme langattomassa toimintasuunnitelmassamme. Mutta tämä on vasta alkua. Televiestinnän sisämarkkinat eivät ole vielä valmiit. Viime viikolla neuvosto pyysi meitä ehdottamaan käytännönläheisiä toimia, jotta me saisimme IT-alalle yhtenäismarkkinat ennen lokakuun kokousta. Ja tämä on valtaisa mahdollisuus. Ajatelkapa, mitä se voisi tarkoittaa televiestintä- ja digitaalisektori, joka pystyisi murskaamaan esteet ja ajattelemaan todellakin laajalti, ajattelemaan eurooppalaisesti ja kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Saataisiin parempia sopimuksia kuluttajille, oltaisiin innovoivimpia ja integroitumpia, olisi paremmat yhteydet, parempi kilpailukyky ja enemmän valinnanvaraa. Ja ehkä myöskin nämä verkkovierailuasiat saataisiin vihdoin viimein kuntoon. Televiestinnän yhtenäismarkkinoiden loppuun vieminen eh, myöskin antaisi potkua taloudelle noin 110 miljardin euron arvosta joka vuosi. Tämähän on 0,8 prosenttia BKTstä. Eli me tulemme tarkastelemaan tätä hyvin tarkkaan tulevina kuukausina. Me tulemme työskentelemään trooppisessa ilmapiirissä niin sanoakseni komissiossa ja toivon, että te myöskin omaksutte keskeisen osan tässä keskustelussa ja odotan teiltä sitä, että te aktiivisesti ja sisältörikkaasti osallistutte tähän keskusteluun. Ja koska tämä on mahdollisuus saada laajakaista kaikille, ja myöskin taata manner, joka on verkottunut ja kilpailukykyinen. Ja tämän me pidämme mielessämme silloin, kun me puhumme Euroopasta. Kiitos. Grazie. Kiitos komission jäsenelle alustuksesta. Totta kai tämä onkin nyt johtanut moneen puheenvuoropyyntöön. Minä niin nyt pyytäisin, hyvät kollegat, ensinnäkin Nistelroi, jolla on tärkeä meno kello 16, ja minä nyt pyytäisin että hän saisi puhua ennen koordinaattoria, jos tällainen poikkeus tehdään. Olkaa hyvä, herra Nistelrooy. Eh, Kiitoksia, meidän niin, puheenjohtaja. Minulla oli suuri ilo kuunnella, mitä komissaari juuri sanoi. Hän pyysi, että tulemme mukaan ajattelemaan yhdessä hänen kanssaan luovalla tavalla Meillä on edessämme erinäisiä haasteita. Hän mainitsi tästä joitakin esimerkkejä ja joitakin aloitteita, joihin on ryhdytty jo. Ja puhuttiin myöskin 110 miljardista eurosta per vuosi. Tämä on valtavan suuri summa rahaa kriisin aikana. Meidän pitäisi käsittää, missä mennään. Olen regivalikunnassa esittelijänä alukehitysrahaston osalta ja vaikka en olekaan tismalleen samaa mieltä komissaarin kanssa. Meidänkin näkemyksessämme IT-ala on painopistealue. 180 miljardia alukehitykseen ja kohesioon. Ja tässä voidaan edistää myöskin IT-alaa. Parlamentti on katsonut, että tulevaisuudessa ihmisille IT-ala on äärimmäisen tärkeä. Meidän täytyy luoda myöskin työpaikkoja nuorille, koska vain siten Eurooppa voi selvitä selviytyä. Meillä on eurooppalainen innovaatioinstituutti, innovaatioteknologiainstituutti. Lisäksi meillä on alukehitysrahasto, jonka jo mainitsin. Ja sitten nämä KIK-aloitteet, tieto- ja innovaatioklusterit. Niidenkin avulla voidaan edistää alueellisia, tai nämä voidaan yhdistää alueellisiin hankkeisiin nämä kaikki muut toimenpiteet, ja tällä tavalla kokonaisvaltaisesti ajateltuna olisin kovin pahoillani, mikäli rouva komissaari, sitten neuvosto ei hyväksyisikään tai vahvistaisi näitä meidän painopistealueitamme. Parlamenttina me haluaisimme ilomielen kokonaisvaltaisen käsitteen, kokonaisvaltaisen kuvan luoda ja mahdollistaa sen, että mahdollisimman monelle luodaan mahdollisimman paljon mahdollisuuksia Euroopassa. Te mainitsitte lisäksi laajakaista kysymyksen ja laajakaistan hinnoittelun, kiinteän hinnoittelun. Ja varsinkin maaseudulla tämä olisi erittäin tärkeä seikka. Olisimme kovin iloisia, mikäli kaikki meidän näkemyksemme otettaisiin huomioon komission puolella, mutta minä tuen teitä teidän työssänne, rouva komission jäsen. Kiitos. Kiitos, Fanny Stelroy, näistäkin tiedoista. Ja sitten palaamme normaalipäiväjärjestykseen. Del Castillo. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Tosi suuri ilo saada teidät tänne. Ja aivan aluksi totesitte, että tässä on tavallaan aika paljon aikaa jäljellä, mutta itse asiassa ei tässä kauheasti ole lainsäädäntökautta jäljellä enää. Kun ajatellaan mitä tahansa aihetta lainsäädäntömenettelyssä, niin ei kesän jälkeen oikeastaan mitään pystytä enää kunnolla täällä saamaan aikaan parlamentissa. Mutta totta kai lainsäädäntötyö jatkuu. Totta kai aina voidaan käynnistää uusia visioita ainakin eri kysymyksissä. Sekin on sinällään tärkeää. Totta kai aina voidaan lainsäädäntökauden saldoakin miettiä tälläkin saralla. Te olette tästä tosi vastuussa ja se on aika myönteinen kaiken kaikkiaan, mitä te olette tehnyt tämän parissa. Niin pitkälle on päästy, kun ajatellaan, minne pitäisi ylipäätään tällä alalla mennä ja mikä merkitys on kilpailukyvyllä siinä, että voidaan talous elvyttää maailman mittakaavassa. Mielestäni tästä on paljon hyötyä saatu aikaan, ainakin jos ajatellaan suuntaa kaikessa tässä, mitä on yksityiskohdissa tehty. No, tähän nyt voidaan vielä varmasti palata ja miettiä sitä yhdessä. Minä nyt haluaisin ottaa kaksi tai kolme seikkaa esille. Ensinnäkin, kun ajatellaan neuvoston päätöksiä, että täytyy kehitellä komissiossa vielä eri toimin myös televiestinnän sisämarkkinoita, niin ehkä siinä voitaisiin päästä vielä pidemmälle. Mitähän toimenpiteitä komissio aikoo vielä esittää? Vielä siis kun ajatellaan neuvoston peräänkuuluttamia toimia. Ja toiseksi vielä, kun ajatellaan taajuuksien käyttöä, että se pitää, voitaisiin hallita jotenkin paremmin, esimerkiksi huutokauppaa ja niin edelleen, paitsi mitä sitten kansallisesti voidaan säätää tai mitä valvontaa tässä tehdä, niin totta kai tässä jotain voi, ehkä voida vielä viedä eteenpäin. Ja sitten kolmanneksi tämä yhteyksien Eurooppa-väline, se on ikään kuin jäänyt vähän syrjään kaiken kaikkiaan, ainakin talousarviossa varsinkin. Onko komissiolla mitään käsitystä siitä, että siinä voitaisiin jotain saada aikaan ja lopuksi, lopuksi? Yhtä kysymystä ei saa unohtaa, joka minusta on hyvin olennainen, varsinkin nyt Euroopassa, missä ollaan. Niin Euroopan unionin kohdalla ainakin, nimittäin, että päästään myös julkishallinnossa vihdoinkin digiaikaa. Mielestäni se on tosi tärkeää, kun ajatellaan, mikä merkitys julkishallinnon edelleen on kaikissa Euroopan unionin maissa. Se on ratkaisevaa, varsinkin, että saadaan aikaan todellinen vallankumous siinä, mitä se tuottaa sekin. Tästä on aika vähän puhuttu oikeastaan, kun ajatellaan koko tätä kautta, vaikkakin se edellyttää sitä. Ehkä pitäisi nyt tähän tarttua uudelleen voimaperäisesti, ja ettei Jätetään sitä noin vain seuraavalle kaudelle. Kiitos. Grazie. Kiitos Pilar. Rova Tikau, SD-ryhmän puolesta. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și doamnei uh, comisar. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä tänään. Haluaisin lisäksi onnitella häntä jälleen kerran sen johdosta, että hän on ryhtynyt tähän aloitteeseen, jolla pyritään saamaan tyttöjä enemmän tietotekniikka-alalle. Tätä aloitetta kannattaa viedä eteenpäin. Kyse on inhimillisten resurssien hyödyntämisestä ja tyttöjen potentiaalia ei riittävästi vielä käytetä hyväksi. Toteaisin vielä, että tieto- ja viestintäteknologia-ala on sellainen, jolla voidaan luoda suuria määriä työpaikkoja – Siksi haluaisinkin todeta teille, että parlamentti tukee teitä ja toivon, että te ette hyväksy niitä leikkauksia, joita tehdään verkkojen europaloitteeseen seuraavissa rahoitusnäkymissä ja varsinkaan ICT-alan ei saa kajota. Nämä investoinnit ovat äärimmäisen tärkeitä, varsinkin silloin, kun on kyse julkishallinnosta ja sähköisestä hallinnosta ja tähän liittyvistä järjestelmistä ja yhteiskunnan uuden aikaistamisesta. Nämä aloitteet ovat erittäin tärkeitä. Monet näistä hankkeista perustuvat tieto- ja viestintäteknologian ja tieto- ja viestintäteknologia merkitsee käytännössä työpaikkoja. Parlamentti tukee teitä, mikäli te kieltäydytte hyväksymästä näitä leikkauksia aloilla, joilla voitaisiin luoda kasvua ja työllisyyttä. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen, jotka liittyvät aloitteisiin komission työohjelmassa. Esimerkiksi sähköinen laskutus, e-invoicing-aloite, e-invoicing-aloite. Tämän pitäisi tulla julkisuuteen tämän vuoden loppupuolella, vuoden loppupuoliskolla. Kyseessä on väline, josta saattaisi olla hyvinkin hyötyä esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä. Tämä saattaisi mahdollistaa sen, että voidaan kehittää toimenpiteitä tuolla alalla. Ja sitten pilvipalvelut ja Euroopan unionin strategia näiden osalta. Haluaisin tietää, milloin komissio aikoo esittää strategiansa pilvipalveluiden osalta. Olen havainnut, että teollisuuden alakin odottaa tätä innolla tätä komission aloitetta, ja niin odotamme mekin. Haluaisimme tietää, miltä tuo aloite mahdollisesti näyttää, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin myöskin palvelutason sopimukset pitäisi ottaa tähän mukaan. Olen havainnut, että te haluaisitte vähentää laajakaistan kustannuksia silloin, kun on kyse infrastruktuurin käytöstä ja eurooppalaisista matkapuhelinmarkkinoista. Nämä aloitteet ovat äärimmäisen tärkeitä ja ilomielen jäämme nyt odottamaan komission aloitteita. Haluaisinkin tietää, milloin komissio tekee ehdotuksensa, koska aika on käymässä vähin. Meidän täytyy saada kaikki päätökseen vielä oman parlamenttikautemme aikana ja siksi asialla, näillä asioilla on jo kiire. Mitä täytyy ehdottaa Eurooppa-neuvostolle silloin, kun se kokoontuu lokakuussa näiden asioiden osalta? Parlamentti haluaisi tukea teitä teidän työssänne ja uskon, että yhteisvoimin me voimme saada aikaan sellaisia toimia, joilla voidaan kehittää tätä alaa Euroopassa ja myöskin koko yhteiskuntaa samalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Reira Madurell, kaksi minuuttia. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja, ja komission jäsen. Minä haluaisin ottaa esille huolen, joka on tullut muutenkin esille, joka liittyy talousarvioleikkauksiin neuvoston toimien jäljiltä. Katsotaan, että miten voidaan digiagentaa enää oikeastaan viedä eteenpäin, varsinkaan ajatellen infraa, mutta tämä koskee muitakin tulevaisuuden hankkeita, kuten pilvipalvelustrategia ja niin edelleen, kuten totesitte. Totta puhuen on aika vaikeaa, kun ajatellaan näitä voimakkaita leikkauksia talousarvoissa, että päästään tavoitteisiin tarjonnassa tai laajakaistankaan osalta. 2020 on nyt ollut tavoitteena aivan mahdotonta näin pienellä talousarvolla Euroopan unioni pystyisi kehittämään tällaisia televisiointiverkkoja verkkoja, että tätä digikuilua voitaisiin kuroa umpeen vielä Euroopan unionissa. Yhtä lailla vaikuttaa kovin vaikealta tarjota myöskään sähköisiä palveluita kansalaisille tai yrityksille tai julkishallinnon puolella. Digitaalialan pitäisi olla peruskivenä myös, jotta päästään jälleen käyntiin Euroopan taloudessa. Miten me voisimme maksimoida tämän alan vaikutus elvytykseen, kun on näin pieni talousarvio? Totta kai täällä on muitakin kysymyksiä, joita voitaisiin käsitellä, ja kuten totesitte itsekin, tässä tarvitaan rakennerahastojen kanssa synergiaa, mutta mitä täällä tehdään, niin ei se pelkästään voi kohesiopolitiikkaankaan liittyä. Me olemme samaa mieltä siitä, että yksityistä rahoitusta tarvitaan aika paljonkin, jotta voidaan luoda infraa verkkoihin. Verkkojen Eurooppa-väline tarjoaa jotain rahoitusta myös, että saadaan myös yksityistä rahoitusta mukaan, vaikkakin neuvoston talousarvio on kovin rajallinen houkutukseltaan. Se vaikuttaa suoraan laajakaistaan ja nopeisiin yhteyksiin, koska niiden kehittäminen ja laajentaminen on erityisen tärkeää Euroopassa. Pitää paikkansa, että yksityinen rahoitus tarvitsee selkeät oikeudelliset puitteet, niin että tiedä, mitkä ovat toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Minuakin kiinnostaisi kuulla, koska saamme todellisen asetusehdotuksen liittyen säännellyn tarjonnan osalta televiestintäverkosta. Mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne, että näinä aikoina meidän täytyy vain yhdistää voimamme, että saadaan kunnon rahoitusta. Siksi olenkin aivan varma, että me voimme kyllä komissioon tukeutua ja varsinkin saatte tukea myös meidän ryhmältämme koska tänä päivänä ei riittävästi ole investointeja ja vakavat seuraukset ehkä sitten jatkossa. Grazie. Kiitos. Edustaja Tomsen. Grazie, Presidente. Uh, I am also very happy that you are coming here. Olen hyvin iloinen siitä, että te olette täällä tänään, koska moni meistä sai aikamoisen kohtauksen, kun näimme tämän neuvoston budjettiehdotuksen koska laajakaista rajattiin 90 prosenttiin. Ja tässä oli kysymys rahoista, joka oli varattu nimenomaan syrjäseudulle, jossa laajakaistaa nimenomaan tarvitaan. Oli tapana sanoa, että laajakaista on se digitaalinen happi, jota Eurooppa tarvitsee vauraudelleen. Ja tästä syystä haluaisin tietää, miten nämä varat sitten jaetaan. Te sanoitte, että voidaan käyttää rakennerahastoja, mutta rakennerahastoja ei kaikkialla ole käytettävissä tällaiseen tarkoitukseen. Sitten mainitsitte muitakin ehdotuksia, mutta milloin me tiedämme, mikä sitten mistä me saamme tämän kahdeksan miljardia, joka nyt jäi saamatta, koska tämä on ennakkoehto digitaalisen Euroopan kehitykselle ja myöskin työpaikkojen luomiselle, josta tekin puhuitte. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentti tulee tukemaan teitä ja me tulemme seuraamaan tämän asian käsittelyä, koska meitä äänestäneet henkilöt kysytyvät, tulevat kysymään meitä, mitä laajakaistelle tapahtuu sellaisikin alueilla, jossa ihmiset eivät halua asua niin kauan kuin ei laajakaista ole saatavilla. Eli tämä on todella tärkeä strategia. Toiseksi on hyvä, että puhutaan laajakaistasta ja tieto- ja viestintäteknologiasta, mutta minä arvioisin, että puolet eurooppalaisista ei edes osaa avata tietokonetta. Eli miten me muutamassa vuodessa voimme opettaa ihmisille, kun on teknofobiaa ja ihmisillä ei ole kouluttautumismahdollisuuksia näihin asioihin. Eli sosiaalirahastosta tulisi rahoittaa aikuiskoulutusta. Omassa maassani Tanskassa vuonna 2015 koko julkinen sektori digitalisoidaan ja 25 prosenttia kansalaisista heillä ei ole hajuakaan siitä, mistä tieto- ja viestintäteknologiassa on kysymys. Ja tämä on todellakin asia, joka meidän täytyy ottaa vakavasti, koska muutoin ihmiset tulevat vihastumaan. Lopuksi haluaisin kommentoida sitä, mitä sanoitte naisista ja tytöistä. Työmarkkinat, jossa sukupuolet ovat kaikista eristäytyneimpiä toisistaan, on nimenomaan tieto- ja viestintäteknologia. Tämä sama pätee myöskin yliopistoihin. Tietokoneala ei läntisessä maailmassa kovinkaan moni nainen opiskele. Romania on ehkä poikkeus, mutta läntisessä maailmassa juurikaan naisia ei tällä alalla näe. No me puhumme kiintiöistä, koska meidän täytyy saada parhaat ihmiset, pätevimmät ihmiset tälle alalle. Ja miksi tietotekniikka-ala sitten tyytyy siihen, että palkkaavat ihmisiä noin puolesta 50 prosentista väestöstä? Eli meidän tulisi todellakin ponnistella, aivan erityisesti kun mainitsitte tässä juuri, että meiltä tulee puuttumaan miljoona IT-työntekijää. Eli meidän täytyy saada naiset ja tytöt tälle sektorille. Maria Carvalho, prego. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen tervetuloa meidän valiokuntamme kokoukseen ja kiitoksia paljon teidän alustuksistanne. Haluaisin kommentoida tieto- ja viestintäteknologian ja horisontti 2020 aloitetta ja esittää kaksi kysymystä teille, jotka liittyvät näihin aiheisiin. Kuten tiedätte, tieto- ja viestintäala on pilarissa kaksi. Kyse on teknologiasta, voidaan käyttää hyväksi eri aloilla. Siten se on transversaari horisontinen luonneelta, koska sitä voidaan käyttää eri aloilla hyväksi ja myöskin yhteiskunnallisten haasteiden yhteydessä. Parlamentissa Meillä parlamentissa on otettu FED-aloite käyttöön. Sitä on sovellettu sekä tieteisen tutkimukseen ja teknologiaan. Neuvotteluissa emme ole kovinkaan paljon edistyneet neuvoston kanssa. Meillä on ollut vaikeaa saada tätä viestiä vietyä perille neuvoston puolella ja puheenjohtajamaan taholla, joten pyytäisin teiltä tukeanne tätä kunnianhimoisempaa ja laajempaa festa aloitetta varten. Sitten julkaisujen saatavuus. Äänestimme yksimielisesti tästä asiasta tämän sen puolesta ja pyytäisimme, että komissio nyt näyttäisi meille, kuinka voidaan kehittää kestävää bisnesmallia, jotta horisontti 2020 sisällä voitaisiin tätä aloitetta viedä eteenpäin ja varmistaa, että avoimuus, julkais, julkaisujen saatavuus toteutuisi ja toisaalta pitäisi pohtia, miten saadaan parhaat tutkijat houkuteltua Eurooppaan ja saada heidät julkaisemaan sitten artikkeleitaan parhaissa lehdeissä, eikä tämä avoin julkaisupolitiikka heitä sitten toivottavasti aja Euroopasta pois. Tällainen kestävä bisnes tai toimintamalli pitäisi saada aikaan sen varmistamiseksi, että julkaisujen vapaa saatavuus, eli tämä strategia 2020 aloitteen sisällä onnistuisi, koska siellä, sille on kaikkein paras paikka. Eller. Kiitoksia. Edustaja Eiler. So thank you, Commissioner, for being here. I... Kiitos, että olette täällä. Minä hiukkasen ottaisin nyt esille sen seikan, että pitäisi tehdä sitä virhettä, että me vetoan toisimme niin, että kukin ottaisi esille vain neuvoston huonot päätökset verkkojen Eurooppa-tiimalta. Katto tässä nyt on tärkeä. Ja mikä sitten meidän tarjouksemme neuvotteluissa? Hyväksytäänkö katto? Koska mistä musta ei ole vielä neuvoteltu katon alla. Jos ajatellaan tätä yhteyttä muutenkin, kun se on pantu kahtia ja rakennerahastotkin mukaan, että kuitenkin siellä – Laajakaista kaapeli on ehkä miljardiin pantu, mutta sitten muihin kysymyksiin panen enemmän varoja. Mutta jos ajatellaan meidän neuvotteluvaltuuksia, niin sitten meidän täytyy muuttaa se tilanne. Ei ole kyse pelkästään siitä, miten neuvosto nyt saattoi näin tehdä. Tämä on poliittinen kysymys, johon on vain tartuttava. Käytännössä meidän pitäisi nyt etsiä ratkaisukeinoja, mitä neuvosto tarjosi, niin oli kyllä tietynlaista joustoakin niin että käytännössä päästään siihen, että kun ohjelma ei tavallaan rahoitu jäsenvaltioiden kasvoista, vaan sitä täytyy jotenkin sitten rahoittaa. Ehkä se on nyt 80 prosenttia, 40-45 miljardia, se kai on suurin piirtein. Käytännössä ei voida tietenkään lisätä summia, se olisi spekulaatio, mutta ehkä voidaan sitten koronavirta ainakin näitä tiettyjä kysymyksiä. Eli ihan käytännössä joko päätetään, että tasapaino on eri verkkojen Eurooppa-välineessä, kun käytetään valtavasti myös rakennerahastovaroja. Toiseksi voitaisiin osoittaa jossain määrin tiettyjä prosenttiosuuksia rahastoissa myös tähän. Eli tavallaan määritellään tärkeysjärjestys niin, että siihen ja siihen panan e- eniten, kun rahastoihin ja maatalouden niin meni ja niin paljon, ja sitten palautettu raha pantaisi korvamerkitsemällä johonkin tiettyyn asiaan prosentuosuuksina. Verkkojen Eurooppa olisi varmasti kaikkein tärkeimmällä sijalla. Se onnistuisi ihan helposti parlamentissakin. Ja jos me hyväksymme periaatteessa sen, että katto on mikä on, muu ei olekaan realistista, niin kollegat maataloudesta ja rakennerahastosta voisivat sitten hyväksyä, että digi-Eurooppa on kuitenkin kaikkein tärkeimpi kysymyksiä, koskee vaikuttaa myös maaseutuväkeen. Kyse on myös itse rakenteesta, että saatetaan yhteen eri elinolosuhteet Euroopassa. Eli parlamentissa olisi varmaan aika iso kirjo asioita, mutta niin, että kuitenkin panee ne tärkeysjärjestykseen. Ja nyt meidän pitäisi, ei pelkästään vaan verrata toinen toisiimme, se mitä nyt valiokunta tai yksi Aan esittelijä, horisontti-esittelijä ja sitten muut esittelijät ovat nyt mukana tässä keskustelun tiimelyksessä ja katsotaan, miten parlamentti voi muotoilla. Ainakin osoittaa suuntaa, mutta jotain on tarjottavaa. Ei tässä nyt pidetä odotella komissiota neuvostoa. Se on nyt meidän käsissämme. Kiitoksia. Grazie, la parola al collega. Kiitos. Grazie presidente, grazie signor commissario. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission sen, että olette täällä. Aivan selvää on, että tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Kun ajatellaan, mitä riippuvaisia me olemme tästä teknologiasta, se on vain kasvamaan päin, ihan joka päivä. Totta kai turvallisuus on erittäin tärkeää näissä kysymyksissä, ja sitä yleensä tarkastellaan enemmänkin ulkopuolelta hyökkäysten valossa, eikä ohjelmiston valossa. Minä kysyttiin tämän, tätä toisin. Voihan olla, että myös itse laitteisiin on tavallaan piilossa jotain vaaraa, ja mitä tavallaan sitten voidaan toimia ulkoa käsiin niin, että päästä johonkin tiettyihin tietoihin käsiksi ja kysynkin. Oletteko samaa mieltä tämän huolen kanssa? Ja jos olette, niin mitä sitten aiotaan tehdä Euroopan unionissa? Kiitos. Grazie. Ultimo intervento. Kiitoksia. Ulfskog viimeisenä. Eh, tack för ordet. Kiitos, puheenjohtaja. Olen itse esittelijänä sähköisen henkilöllisyyden tunnistamisasiassa. Edelleen olen nyt siinä vaiheessa vielä, että tässä vain tavataan valtavasti eri ihmisiä. Jos ajattelen kaikkia keskusteluja ja seminaareita, niin niin odotukset ovat kyllä valtavan korkealla, että saataisiin aikaan kunnon esitys myös identifiointia varten. On puhe työpaikoista ja sisämarkkinoista ja kasvusta. Ja siis tällaisia korkeita odotuksia siellä on. Yhtä lailla toisaalta on tavattu myös jäsenvaltioidenkin edustajia jotka ovat sitä mieltä, että ihan hyvin se nytkin on, että ei siihen pitäisi enää puuttua, että meillä nyt on jokaisella oma paras järjestelmämme. Tähän nyt se täytyy keksiä hyvä esitys. Ja totta kai se tuleekin, kun tässä nyt vielä tässä aikaa kuitenkin on. Mutta haluaisin nyt kuulla teiltä hiukkasen tästä. Usein aloitetaan näin, että odotukset ovat valtavan korkealla, ehkä hiukkasen liiankin korkealla. Ja sitten kuitenkin on sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että ei tässä liikahdeta piiruakaan. Sekin on tätä mielessä. Onko sinulla jotain yleisempää rohkaisun sanaa ehkä tästä? No, era penultimo. Ja sitten tämä olikin toiseksi viimeinen, koska teillä tuli vielä yksi. Voorzitter, dag commissaris. Ik heb een vraag. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla olisi teille kysymys. Tietystikin on suuri sääli, että verkkojen Eurooppa-välineestä ollaan leikkaamassa. Parlamentti halusi rahaa digitalisointiin ja älyverkkoihin ja älykkäiseen kehitykseen. Ja myöskin energiansäästöön halusimme satsata. Ja sitten puhelinala ja tietojen hallinnointi, ver- älykäs verkko ja äly- että kaikki näihin meidän pitäisi satsata enemmän. Verkkojen käyttö, verkkojen Eurooppa-hanke ja myöskin rautatieverkot, niiden parempi hyödyntäminen. Nämä ovat erittäin tärkeitä tavoitteita Miten te näette tämän alan kehittymisen jatkossa? Katsotteko, että tähän tulee ongelmia tietosuojapuolella? Grazie, kollega Merkis. Ora... Edustaja Merkis ja nyt jälleen komission jäsen. Thank you, Madame le Président. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulla on muuten sellainen olo, no tällainen olo minulla on ollut jo kolme ja puoli vuotta, olo siitä, että me olemme samalla matkalla tässä valiokunnassa, teidän valiokunnassanne ei ole mitään tarvetta keskustella siitä, mikä digitalisoinnin merkitys on, mikä liittyy mihinkin salkkuun, miten se liittyy muihin sektoreihin. Olen selittänyt tämän moneen otteeseen. Tämä on horisontaalinen salkku, joka, jolla on todellista merkitystä kansalaisten suhteen, ja tämä on yksi niistä parhaimmista alueista, missä kansalaisille voi selittää, miksi kannattaa omaksua eurooppalainen lähestymistapa ja työstää eurooppalaista digitalisoinnin lähestymistapaa ja kertoa se, että tämä on yhteydessä monen muuhun asiaan, energiaan, terveyteen, kulttuuriin ja niin edelleen. Minulla nyt on sellainen olo, että minulla on teidän tukenne ja tietenkin olen siitä kiitollinen. Olen kuitenkin sellainen henkilö, että jos ajat ovat hankalat, niin taisteluhenkeni kasvaa vain entisestään. Ja joskus, no jos nyt tämän ilmaisen diplomaattisesti, olen ollut yllättynyt siitä, että neuvosto teki päätöksen, joka ei mahdollista mahdollisuuksien käyttämistä, vaan otettiin takapakkia. Mutta viimeisin huippukokous äh, antoi toivoa. Siellä pyydettiin komissiolta jonkinlaista suunnitelmaa, jossa puhutaan digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Eli me olemme kaikki tietoisia siitä, mistä tässä on kysymys, kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista. Eli puhutaan laajakaistasta. Mutta joka tapauksessa olen kiitollinen tästä tuesta ja myöskin rakentavasta ja luovasta lähestymistavasta, joka teillä kaikilla on. Olen tässä kirjannut kaiken ylös ja tässä on tehty ehdotuksia siitä, miten päästäisiin ulos hankalasta tilanteesta. Vieläkin muistan, sen ensimmäisen kokouksen, jossa olin teidän valiokunnassanne. Ja varmaankin muistatte sen. Minä sanoin, että jokainen eurooppalainen saa digitaalisuuden ja toistan tämän edelleen. Tämä edelleen pitää kutinsa ja siinä on edelleen järkeä, koska meillä ei tule syntyä jakolinjaa yhteisöihin. Ei tulisi olla niin, että että riippuen siitä, missä asuu, jos esimerkiksi asuu maaseudulla, niin sitten on kakkosluokan kansalainen. Ja esimerkiksi herra Eiler tästä aivan oikeutetusti puhui. Jos annetaan kansalaisille mahdollisuuksia, ja kaikki teistä puhuivat tästä, jos annetaan kansalaisille mahdollisuuksia, niin silloin ei tulisi erotella iän, jäsenvaltion, tai esimerkiksi maaseutu tai muun alueen välillä. Ja jälleen kerran tämä on yhteydessä e-terveyteen, kulttuuriin, energiaan. Eli jos tehdään ero, niin silloin tehdään suuri virhe, koska silloin ei tarjota niitä mahdollisuuksia, joita tähän tulisi liittyä. Sitten sitten minun mielestäni verkkojen Eurooppa on tärkeä väline, koska yhteistyössä investointipankin kanssa meillä oli hyvin pitkät keskustelut siitä, että 2,2 miljardia, jota ehdotettiin nopeaan laajakaistaan, siihen rinnalle tulisi saada investointipankin luovia instrumentteja ja silloin puhuttaisiinkin 80 miljardista eurosta. Ja jos on 80 miljardia euroa, aivan erityisesti jos puhutaan tällaista summasta, joka omistettaisiin maaseutualueelle ja muille, niin silloin se ei ole yksityisille yrityksille mielenkiintoinen kohde. Ja minun mielestäni tämä oli se, se ensimmäinen ajattelutapa virheneuvostossa. Siellä joskus käytettiin sitä argumenttia, että no, tämä on sellainen asia, johon yksityisen sektorin pitäisi tarttua, mutta yksityinen sektori ei käytä rahojansa kannattamattomaan toimintaan. Ja on helppo kuvitella miksi. Meidän tapauksessamme meillä on toisenlaista vastuuta. Me puhumme yhteiskunnallisesta kustannushyöty suhteesta. Ja jälleen kerran tässä mainitsen e-terveyden, energian ja niin edelleen. Meillä on nyt alle 80 miljardia euroa maaseutualueille – ja täällä aivan oikein sanotteenkin, että nyt on siirretty 9,2 yhteen. Tavallaan tämä on selkeä merkki siitä, että ei ymmärretty, mistä oli kysymys. Minulla on tapana syyttää silloin tällöin itseäni ja esitän itselleni kysymyksen siitä, emmekö me riittävästi selittäneet, mutta no tämä on jälkiviisautta meidän täytyy tajuta se, että nyt tämä asia täytyy hoitaa jotakin muuta kautta ja tämän tällaisen ehdotuksen teinkin teille ja kaikille niille, joita tämä asia koskee. Olen vierailut kollegojenne luona, eri valiokuntien puheenjohtajien luona ja poliittisten puolueiden puheenjohtajien luona ja olen pyrkinyt tekemään selväksi sen, että myöskin rakennerahasto-ohjelmien kautta – voitaisiin löytää rahoitusta. Tämä optio tulee entistäkin mielenkiintoisemmaksi, jos laajakaista ja tieto- ja viestintätekniikka valitaan temaattiseksi prioriteetiksi rakennerahastoissa. Jos näin on, jos näin tapahtuu, niin sitten no, puhumme neuvoston näkökulmasta. Neuvosto on tätä ehdottanut, mutta vilmittömästi toivon, että te toimitte aktiivisesti. Tiedän jo, että Lissabonin muutosten myötä teillä on paljon enemmän mahdollisuuksia viedä tämän tyyppisiä prosesseja eteenpäin järkevällä tavalla – Eli todellakin ajat ovat haastavia ja seuraavat pari kuukautta ennen kesätaukoa ovat todella ratkaisevia, jotta saadaan mahdollisuuksia, ettei jakolinjaa Eurooppaan synny, kun puhutaan digitaalisesta agendasta. Käyn nyt tässä läpi teidän kommenttinne ja kysymyksenne ja luovat ehdotuksenne Todellakin neuvosto on osoittanut olevansa tietoinen siitä, kuinka tärkeät digitaaliset yhtenäismarkkinat ovat. Puhutaan viestinnästä ja tulevan talouden hapesta. Tietenkin me otamme tämän neuvoston toiveen huomioon ja teemme lokakuun huippukokoukseen ehdotuksen. Pilar kysyi, mitä te aiotte laittaa tähän suunnitelmaan. No muutamia asioita. Me parhaillaan keskustelemme niistä, keräämme ajatuksia tällä hetkellä, mutta on aika selvää, että jos puhumme televiestintämarkkinoista Euroopassa, silloin on kysymys 27 erillisen kansallisen televiestintämarkkinan kokoelmasta, eli toisin sanoen sirpaloitumisesta. Tämä voitaisiin laittaa helpostikin otsikoksi. Sirpaloituminen tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on vähemmän valinnanvaraa, yritysten kannalta, esimerkiksi televiestintäoperaattorien kannalta, se tarkoittaa sitä, että ne eivät saa etua omien operaatioidensa laatimisesta niin, että niillä voitaisiin palvella koko Euroopan unionia. Eli tästä syystä tulee syntyy esteitä innovointiin ja kansainväliseen kilpailukykyyn. Me voisimme verrata tätä jossakin määrin pankkitoimintaan kollegani ovat tehneet ehdotuksen pankkiunionista. Jos te voisitte tehdä ehdotuksen, jossa samantyyppistä lähestymistapaa ehdotettaisiin, toisin sanoen vietäisiin täysin lukkoon digitaalisen viestinnän sisämarkkinat – ja sitten tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että siitä myöskin talouteen saatetaan saada joka vuosi 110 miljardia euroa lisää. Ja jos olette tietoisia tällaista mahdollisuudesta, niin silloinhan siihen täytyy tarttua tulen neuvoston pyynnöstä esittämään toimenpidepaketin, tulen tekemään tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne ajallaan, jotta ennen lokakuun huippukokousta sitten tiedämme, onko tämä sellainen asia, jota voisimme yhdessä viedä eteenpäin. Tytöt ja tieto- ja viestintäteknologia, tyttöjen päiväaloite. No todellakin, no on yksi argumentti, on muitakin, mutta yksi argumentti on se, että me tarvitsemme naisia ja tyttöjä tähän mennessä, ja tämä aivan oikein täällä mainittiinkin, me olemme alikäyttäneet tätä kansaryhmää ja aika usein täytyy lähteä liikkeelle hyvin varhain, ihan esikouluasteelta lähtien. Täytyy tehdä selväksi se, että tämän tyyppinen lähestymistapa useimmissa tapauksissa tuon ikäiset tytöt, siis noin kymmenvuotiaan tytöt, ovat aivan yhtä näppäriä käyttämään näitä vempaimia kuin pojatkin, mutta siitä huolimatta meillä on sellainen kuva, että tästä ei tulevaisuuteen, tulevaisuuden kannalta uraa löydy. Jos me käynnistämme tämän tyttöaloitteen, niin se tulisi lähteä liikkeelle mahdollisimman varhaisesta iästä ja tässä mielessä on aika kiehtovaa se, että me olemme ryhtyneet jo yhteistyöhön yliopistojen kanssa ja teollisuuden kanssa. Meillä on suuri koalitio, me olemme pyytäneet teollisuudelta, joka toimii tällä alalla, olemme pyytäneet heitä, heiltä jonkinlaisen tilannekatsauksen siitä, miten me voisimme tarttua tähän ongelmaan pitäen mielessä nuorisotyöttömyys, joka on täysin hyväksymättömällä tavalla, ja sitten toisaalta tietäen sen, että me tarvitsemme miljoona tieto- ja viestintäteknologian työntekijää ennen vuotta 2015, eli meidän täytyy olla hyvin aktiivisia. Tässä aloitteessa yksi käynnistettiin Hannoverissa ja teollisuus laittoi nimensä siihen alle. Esimerkiksi on tehty hienoa työtä sen suhteen, minkä tyyppisiä asioita täytyy olla, mitä omasta ansioluettelosta mahdollisesti puuttuu, mit, mitä puutteita sieltä löytyy ja miten ne voidaan täyttää ennen kuin työpaikka on tiedossa. Ja jos tämä tieto on käytettävissä, niin silloin on mahdollisuus täyttää nämä aukot ja saada kunnon työpaikka. Sitten pilvistrategia. Silvia puhui tästä. Alustuspuheenvuorossani sanoin jo, että Pilar toivon mukaan tulee esittelemään piakkoin esi- mietintönsä ja voimme siitä sitten jatkaa, koska tämä on todellakin suuri asiakokonaisuus, johon meidän tulee puuttua. Eilen illalla tapasin Thomas Ilveksen. Hän johtaa pilvipalvelun korkean tason työryhmää ja hän selitti minulle, että ryhmä aikoo parin kuukauden päästä seuraavassa kokouksessaan hieman tarkemmin keskustelemaan siitä, mistä tässä on kysymys, mitä tulee tehdä. Ja erittäin hienoja kokemuksia on saatu puheenjohtajamaalta, maalta, miten tämä työryhmä on tehnyt yhteistyötä Viron presidentin kanssa. Eli meidän täytyy pilvistrategiaa viedä eteenpäin ja puhuin jo siitä, kuinka tärkeää se on PK-yritysten kannalta ja kun puhutaan kustannuksista, mutta sanoin myös, että se on yhteydessä kyberturvallisuuteen. Ja nyt hyppään tästä toiseen aiheeseen, jossa olemme tietoisia siitä, että aika monet eurooppalaiset eivät ole vielä internetissä käyneetkään. Voin ottaa yhden esimerkin. Esimerkiksi Italiassa 40 40 prosenttia Italian kansasta ei ole koskaan käynyt internetissä. Tietyllä tavalla tämä on meille merkki siitä, että tätä asiaa täytyy puskea eteenpäin. No joskus syynä on se, että internetiin ei luoteta, tai ihmiset ajattelevat, että se ei kuulu minulle, tai he pelkäävät, että se ei ole riittävän turvallinen. Meidän täytyy tehdä selväksi Italian hallitukselle ja asiasta vastaavalle ministerille siellä. Meidän täytyy saada heidät äh, puskemaan tätä asiaa voimallisemmin eteenpäin, jotta Italian kansalaiset tulisivat tietoiseksi internetin eduista. Ja että todellakin kannattaa pitää mielessä kyberturvallisuusasiat kun me puhumme strategiasta, joka julkistettiin Cecilia Malmström, Cathy Ashton ja minä itse komission nimissä julkistimme tämän ja direktiivi, joka liittyy tähän kyberturvallisuuteen, niin toivon mukaan saamme sopimuksen aikaan parlamentin kanssa ja toivon mukaan tämä saadaan äh, aikaiseksi ennen kuin teidän äh, asialistanne täyttyy liiallisesti, mutta varmaankin esittelijät tästä äh, tullaan nimeämään tätä direktiiviä käsittelemään. Just talking about Täällä puhuttiin myöskin Rova Carvajo mainitsi julkaisujen vapaan saatavuuden. Eilen järjestettiin Göteborgissa mielenkiintoinen kokous, jossa puhuttiin avoimesta saatavuudesta. Tutkijoita kaikkialta maailmasta oli tullut paikalle keskustelemaan asiasta. He vetosivat hyvin voimakkaasti asiakirjojen tai julkaisujen vapaan saatavuuden puolesta. Ja he kysyivät, miksi emme voimakkaammin vie tätä asiaa eteenpäin. Näimme julkaista ehdotuksen, jolla pyritään leikkaamaan laajakaistan kustannuksia pikapuoliin. Tämä on hyvin yksinkertainen ehdotus. Meitä ärsyttää se, että sitten kun ovet on avattu ja rakennetaan putkia ja kaasuputkia, laajakaistaa rakennetaan ja muita verkkoja. In niin olemassa olevia infrastruktuureja pitäisi käyttää paremmin, koska tässä voitaisiin säästää miljardia euroja vuosittain. Lisäksi siviilipuolen hankinnat, julkiset hankinnat pitäisi paremmin koordinoida. Nämä aloitteet ovat niiden asioiden luettelosta, joihin komissio aikoo tarttua. Horisontti 2020 sitten. Siinä keskitytään nopeuteen, laajuuteen ja saatavuuteen. Tästä tässä on kyse. Arvoisa jäsen Brody esitti kysymyksen. Hän puhui nyt laitteistoista ja kyberturvallisuudesta ja siitä, miten painopistealueiden joukossa merkittävässä asemassa on juuri kyberturvallisuus, mikäli luottamusta ei ole, voidaan unohtaa koko asia. Ihmiset muualla Euroopassa, siis ei pelkästään muualla maailmassa, ihmiset ovat kiinnostuneita löytämään meidän järjestelmämme heikot kohdat, joten me tarvitsemme koordinoidun lähestymistavan ja, lähest- ja strategian. Ja tästä täytyy puhua muiden kansainvälistenkin kumppaneidemme kanssa. Internetiturvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa asialistalla. Kyberrikollisuus on eri, erityyppistä kuin fyysinen rikollisuus, rikollisuus fyysisessä maailmassa, joten meidän täytyy varmistaa, että mitään epävarmuutta ei enää jää meidän politiikkamme osalta ilmoille. Siellä sähköiset tunnistamiset, jotta voimme lisätä luottamusta sähköisiin maksutapahtumiin, täytyy keskustella myöskin sähköisistä allekirjoituksista digitaalipalveluiden yhteydessä. Tätä tullaan pohtimaan ja tämä parantaa meidän kilpailukykyämme ja tämä puolesta myötä vaikuttaa digitaalisten markkinoiden luomiseen. Judith puhui älykkäistä kaupungeista varsinkin teknologisesta puolesta älykkäiden kaupunkien yhteydessä ja siitä, kuinka voidaan yhdistää energia, liikenne, liikkuvuus ja täten merkittävä tavalla myötä vaikuttaa 2020-strategian energia- ja ilmastotavoitteisiin. Itsekin mainitsin tämän aiemmin. Yhteen toimivuus, vaatimukset ja se, että kaupungit voivat keskustella keskenään, tehdä yhteistyötä keskenään ja käyttää hyväkseen infrastruktuureja ja käyttää samoja infrastruktuureja useampiin tarkoituksiin. Tietystikin jokaisen kaupungin täytyy olla tässä valppaina ja vaihtaa parhaita käytänteitä keskenään. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos komission jäsenelle. Toteen totta näistä kaikista vastauksista kaikille parlamentin jäsenille Kiitoksia, että tulitte tänne tänään. Ja tulevina kuukausina teemme yhteistyötä. Ja katsotaan sitten, koska seuraavaksi tapaamme. Kiitos vielä. No niin, kiitos. Bene, proseguiamo con i nostri lavori dando la parola. Niin sitten jatketaan kokoustamme. Ensin puheenvuorossa kollega Ulfskog. Hän voi kertoa meille parlamentin valtuuskunnan matkasta Dohaan ilmastokokoukseen. Sehän oli 3-8. joulukuuta. Tack för... Kiitos, että että saan tilaisuuden raportoida tästä. Tässä nyt on kulunut kolme kuukautta siitä, kun valtuuskunta palasi Dohasta. Kuitenkin maksaa vaivan raportoida lyhyesti tästä, koska meidän täytyy ottaa kantaa myös siihen, miten voitaisiin vielä petrata seuraavan kokouksen valmistelua, kun se sitten aikanaan tulee. Meitä oli 15 jäsentä valtuuskunnassa, moni hitre valiokunnasta itse asiassa. Meillä oli hyvin tiivis ohjelma kuuden päivän aikana, kun olimme Dohassa. Tapasimme totta kai komission jäsenen ja hänen avustajiaan. Neuvoston edustajakin tapasimme, siis Kyproksen puheenjohtajavaltion edustaja, mutta myös Irlannin edustaja. Paljon muitakin tahoja me tapasimme neuvostosta. Me tapasimme myös Katarin johdon väkeä. Myös Kiinan johtua tapasimme, Japanista, Brasiliasta ja monissa muistakin maissa tapasimme johtoa. No mitä tulee kiinalaisen ministeriin, niin hän teki sellaisen aloituksen, että ehkäpä kiinalaisetkin voisivat miettiä sitä, että tulisivat mukaan päästöjärjestelmään, niin että me myös ilmailualaan. Se oli varsinainen uutinen. Valtuuskunnan puheenjohtajamme ympäristövaliokunnasta pyrkii nyt tätä arvioida, katsoa johtaako se mihinkään. Työ oli hyvin tehokasta, ei pelkästään ajatellen yhteyksiä verkottumista – valtuuskunnan puolella, mutta meillä oli myös omia sivutapahtumia niin, että miten päästä kahden asteen tavoitteeseen liittyen lämpötilan nousuun, että päästään tämä kahden asteen alle. Me tapasimme valtavasti myös kansalaisjärjestöjä. Tämän lisäksi meillä oli useita työpajojakin, joissa oli muun muassa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan edustajia. No, mihinkäs me sitten päädyimme? No, tietyssä määrin oltiin pettyneitä, mutta me nyt, jotka olemme olleet erinäisissä kokouksissa, niin me nyt ihan niin kamala pettyneitä olleet. Oli kai sentään aika selvä, että Kioto-sopimus, jossa nyt ei ole kauheasti jäsenvaltioita, mutta se on nyt kuitenkin ainoa juu, oikeudellisesti sitova sopimus YK on ilmaston Sitä jatkettiin 2020 asti ja sitten sitouduttiin myös muihinkin sopimuksiin tämän Kioton lisäksi, mikä oli sinällään tärkeää. Ja sitten sovittiin, että pitäisi jotenkin avoimet tai jäljellä olevat päästöoikeudet hoitaa tulevana kautena Kioton puitteissa – puututtiin kaupankäyntiin ja käyttöön. Siinäkin päästiin eteenpäin. Sitten päästiin yksimielisyyteen siitä, EU-pyynnöstä muuten, että saataisiin aikaa vielä työohjelma, niin että voitaisiin päästä yksimielisyyteen tavalla tai toisella ehdotuksesta, mistä sitten päätetään 2020. Tämä on erittäin tärkeää meille. Niin, mitä kun ajatellaan tulevia ilmastokokouksia, niin ne järjestetään Euroopassa. Ja siellä sitten ratkaistaan, jos me selviydymme omalla järjestelmämme ja jos me kansan edustajina saamme todella aikaan ilmastosopimus, joka toimisi. 2013, eli tänä vuonna, järjestetään kokous marraskuussa Varsovassa. Puolassa. Eli kotikentällä ollaan Euroopassa. 2014 YK johto kutsuu koolle kaikki johtajat maailmasta päätöksentekoa tekemään. Ja, ja sitten Ranska on myöhemmin vielä isäntämaana niin, että voidaan todella saada aikaan sitova ympäristösopimus. Ei tässä paljon aikaa ole siis jäljellä ja huomiota on nyt paljon kohdistettu Eurooppaan, että me pidämme kiinni lupauksistamme näissä kysymyksissä. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että me ensinnäkin arvioimme tuloksia viime kokouksesta kunnollisella tavalla. Siis ei mitään uutta tullut vastaan, suuria päätöksiä tehty, mutta pikkusella hataan eteenpäin, ainakin pikkuaskelin. Muitakin kysymyksiä oli mukana päätöksenteossa. Ne ovat tärkeitä luonteeltaan, vaikka eivät otsikoihin päässeetkään. Nyt meidän täytyy sitten lyöttäytyä yhteen EU-ssa toimielinten kesken ja myös Euroopan parlamentissa. Ja totta kai komission täytyy olla myös mukana ja neuvoston, niin että voimme tämän vastuun kantaa. 2013 on nyt ensimmäinen totuuden hetki Ensi vuosi puolestaan tuo mukanaan uuden huippukokouksen, kun val- valtioiden päämiehet tapaavat, Ban Ki-moon on sen kutsunut koolle. Ja sitten 2015 se viimeinen puristus, kun Ranska isännöi ilmastohuippukokousta. Silloin täytyy saada sopimus aikaan ja siinä täytyy olla kunnon sisältöä. Ensinnäkin haluaisin kiittää Lintse niin, että hän on ollut tässä mukana. Myös ajatellen, mitä Dohassa tehtiin aikaan, mutta nyt täytyy suunnata katse tulevaisuuteen. Mitä tehdään tulevina kahdeksana, yhdeksänä kuukautena, että me parlamentissa yhdessä komission kanssa saamme otettu askeleita eteenpäin kohti Varsovan kokousta. Eli ehkä pitäisi käydä keskustelua vähän siitä, Tarvitaanko jotain verkottumista vielä elinkei, teollisuus- ja ympäristövaliokuntien kesken seuraavaa kokousta valmisteltaessa? Ei heidän välttämättä tarvitse sinne mennä, mutta ainakin tehdä työtä sen parissa. Ei, tässä voidaan odotella marraskuuhun ja ruveta sitten päätöslauselmia hyväksymään, kun ajatellaan parlamentin valtuuksia. Täytyy toimia aikaisemmin ja seikkaperäisemmin täytyy myös miettiä näitä asioita. Toivottavasti me kaikki, jotka olemme tähän sitoutuneita, saamme tämän aikaan. Siis suunnitelma tästä eteenpäin niin, että voidaan sitten tarttua näihin kunnianhimoisiin, mutta tosi realistisiinkin tavoitteisiin ilmaston osalta. Kiitos. That's... Kiitos. No, Muutama minuutti tässä nyt vielä on aikaa ennen kuin komission jäsen Öttingen tulee. No niin, edustaja Carvalho. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä olin mukana parlamentin valtuuskunnassa. Ja niin kuin täällä tuli jo todetuksi, toinen Kioton pöytäkirjan sitomuskausi oli merkittävin johtopäätös ja myöskin päätös ilmaston talkoiden rahoittamisesta. COP-kokouksessa, osapuolten kokouksessa Ukraina ja muuta lupasivat osallistua kehitysmaiden tukemiseen. Mitä tulee maailmanlaajuiseen foorumiin ja kieton pöytäkirjan onnistumiseen, puolella edistystä on saatu vähän vain aikaan. Menettelytavoista on hieman saatu edistystä aikaan ja kalenterin osalta. Mutta kysymykset ovat erittäin avoimia vielä. Ne ovat vieläkin auki ja mitään sisältöä tällä foorumilla ei vielä ole. Nyt Euroopalla on siksi tilaisuus Olette sen edellä kävijänä ja tuoda tänne foorumille sellaisia asioita, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä. Kioton pöydältäkirja keskittyy hyvin pitkälti ilmasto huoliin eikä ota riittävästi huomioon kysymykset liittyvät teollisuuden kilpailukykyyn. Me voimme peräänkuuluttaa sellaista mallia, joka ottaisi huomioon myöskin talouden ja teollisuuden kilpailukyvyn, saantivarmuuden ja että Komissio parlamentin kanssa yhdessä voisi valmistautua seuraavaan kahteen osapuolten konferenssiin jotka järjestetään Euroopassa. Voimme toimia tässä pioneereina ja pistää mukaan sellaisia asioita, jotka ovat meidän taloutemme kannalta tärkeitä. Grazie, direi. Kiitos. No, korkeita kaksi minuuttia per puhuja Jordan ja Eiler ja Brody. Ja siinä se luettelo. Ne dobro. Kiitoksia. Me kuulimme tilannekatsauksen. Se oli oikein hyvä, mutta tärkeää on nyt kysyä, miten tästä edetään eteenpäin. Vuoden lopulla parlamentilla on edessään neuvottelut ja sieltä täytyy etsiä ratkaisuja. Nyt on jo korkea aika ryhtyä valmistautumaan tulvin kokouksiin ja pyytäisinkin, että te, rouva puheenjohtaja, parlamentissa toimisitte sen puolesta, että loisimme jonkinlaisen päätöslauselman hyväksymismenettelyn niin, että ITRE olisi tasavertaisessa asemassa ENVI-valiokunnan kanssa, koska nämä kaksi valiokuntaa ovat jatkuvasti tukkanuottasilla. Ja nyt olisi korkea aika varmistaa, että meillä on yhtä lailla myötämääräämisoikeus päätöslauselman osalta kuin envivaliokunnallakin. Kiitoksia. Tässä tapauksessa kyllä poliittisten kilpailusta kyse. Elmer. Uh, well, thank you very much, uh, Mr. kiitokset rouva puheenjohtaja. Näyttää siltä, että olemme unohtaneet todellisen maailman. Maailmassahan on tällä hetkellä noin 1200 äh, kivihiilellä toimivaa voimalaitosta suunnitelmissa. Ja jos asiaa tarkastellaan tätä vasten, niin tällaiset konferenssit näyttävät tapahtumilta, jossa asiantuntijat keskustelevat keskenänsä, eikä sillä ole mitään vaikutusta ulkomaailmaan. Ketään tätä ei kiinnosta, kukaan ei siihen usko. Jopa tohtori Ovencha Bachari ICCTstä on sanonut, että ei ole mitään tutkimus tietoa siitä, että ilmastonmuutos olisi edes ollut olemassa viime vuosina. Eli kuinka kauan tämän kanssa jatketaan? Ja jos me haluamme leikata hiilidioksidipäästöjä, niin tulisiko silloin miettiä niitä 20 000 tonnia, jotka liittyvät tämän parlamentin kulkemiseen Brysselin ja Strasbourgin välillä? Eli voitaisiin lähettää paljon enemmänkin, jos tämänkään valiokunnan jäseniä ei lähetettäisi ympäri maailmaa kaikenlaisiin konferensseihin. Kiitos. Prodi. Kiitos edustaja Brody. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että meidän täytyy nyt todellakin aivan uudelleen miettiä meidän kantaamme. Nimittäin Kioton pöytäkirja on edelleen muodollisesti voimissaan, mutta sitten on paljon maita, vähän maita, jotka sen ovat hyväksyneet. Sitä paitsi olen sitä mieltä, että noin yleisesti voitaisiin kuitenkin jotain todeta, nimittäin Kioton pöyttäkirjassa ei oikeastaan ollenkaan ota huomioon Balin julkilausumaa eriytetystä vastuusta, yhteisestä vastuusta. Minä nyt vaadin, että aloitetaan keskustelut tästä niin, että saadaan globaali sopimus aikaan. Jos ei tällaista saada aikaan, niin sitten tarvitaan suunnitelma B, globaali yhteisymmärrys on tietenkin A-suunnitelma, mutta jos ei siinä onnistuta, niin sitten tarvitaan pappilan hätävaraa. A-suunnitelma ei kuitenkaan johda yhtikäs niinkään eli sillä potista sitoutumista. Kiitoksia sitten edustaja Odi. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea Karvalion ehdotusta siitä, että meidän tulisi järjestää poliittista keskustelua näistä aiheista, koska on nähtävissä, että kun me äänestämme mietinnöistä, jotka liittyvät ajoneuvoihin, uusiutuviin energiavaroihin, niin näemme, että tietyt poliittiset ryhmät siellä poliittinen linja ei ole kovinkaan helposti löydettävissä ja Euroopan unionin poliittinen linjakin on hakusessa. Edellisellä vaalikaudella olin todistamassa, kun vuoden 2008 lopussa parlamentin painostuksesta valtionpäämiehet tekivät päätöksiä poliittisesta linjasta ja nyt meillä on piakkoin vuoden 2014 vaalit edessä ja meidän täytyisi todellakin saada aikaan poliittista keskustelua, jotta hahmotellaan Euroopan unionin tulevaa poliittista linjaa, koska tällä hetkellä se on täysin vielä ähm, alkuvaiheissa ja sillä on vaikutusta kilpailukykyyn, yrityksiin, kasvuun ja myöskin Euroopan unionin paikkaan maailmassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä, tämän tyyppistä poliittista keskustelua täytyy saada aikaiseksi. Kiitos, edustaja Odi. Ja sitten sitten toivotamme tervetulleeksi komission jäsenen Öttingerin. Hän onkin jo saapunut. Kiitos kollegoille, jotka tässä lyhykäisesti vain puhuivat Dohasta. Ja seuraavaksi komission jäsen Öttinger. Bene, diamo allora a nome, do, a nome della Commissione. No niin, tervetuloa komission jäsen Oettinger, eli energiasta vastaava Oettinger, eh, komission jäsen. No niin, katsotaan sitten, mitä voidaan yhdessä saada aikaan. Olkaa hyvä komission jäsen. Te voitte alustaa 15 minuuttia verehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tänä päivänä te hyväksyitte ehdotuksen direktiiviksi offshore-turvallisuuden parantamiseksi. Uskoakseni tämän avulla saamme merkittävä edistystä aikaan ympäristön suojelun saralla. Tieto siitä, kuinka öljyn tuotannossa toimitaan meidän aluevesilläkin, ei pelkästään Välimerellä, mutta myöskin Mustalla merellä, on erittäin tärkeää. Tämä tulee merkittävällä tavalla parantamaan turvallisuutta silloinkin, kun pyritään välttämään, välttämään onnettomuuksilta ja välikohtauksilta. Minun mielestäni tämä on merkittävä askel eteenpäin kohti energia- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistamista. Teidän valiokuntanne ja myöskin kolleganne, jotka ovat toimineet esittelynä, ovat merkittävällä tavalla myötä vaikuttaneet tähän. Mitä painopisteitä meillä sitten tänä vuonna on työssämme? Me haluamme ensinnäkin siirtää katseemme vuodesta 2020 vuoteen 2030. Aina kun tapan energiapolitiikkoja ja yrityspuolen edustajia, kaikki sanovat, että pitkän aikavälin suunnittelun varmuudessa on puutteita. Jatkuvasti valvotaan tai katsotaan sitä, pidetäänkö kiinni 2020 tavoitteista ja laaditaan edistyskertomuksia edistyskertomusten perään. Mutta suunnitelmat eivät tällä välin muutu. Mutta nyt on korkea aika ryhtyä keskustelemaan eurooppalaisesta energiastrategiasta ja ilmastonsuojelustrategiasta niin, että pidetään kiinni tai katsotaan aikaraja 2030. Mikäli meillä ei ole strategista suunnittelua pidemmällä aikavälillä, silloin yhteinen ilmastopolitiikka ja yhteinen energiapolitiikka ovat tulleet tiensä päähän. Silloin syntyy sirpaloitumista markkinoilla ja erilaista kehitystä tapahtuu uusiutuvan osalta eri puolilla Eurooppaa. Ja loppujen lopuksi hiilidioksipäästöjen osalta ei päästä tavoitteisiin. Komissio aikoo laatia vihreän kirjan ja huomisesta viikon päästä tarkoituksena tämä on julkaista. Kollega Hedegord ja minä olemme työstäneet tätä vihreää kirjaa yhteistuumin ja siinä asetamme tiettyjä tavoitteita ja esitämme myöskin joukon kysymyksiä. Tämä on keskustelun avaus myöskin parlamentin suuntaan. Haluamme ottaa pohjaksi Alustat keskustelutta. Dublinissa keväällä käydään epävirallinen yhteinen kokous, jossa on ympäristöministerit ja myöskin energiaministerit mukana. Silloin tuossa muodostelmassa asioita työstetään ja vuoden loppupuolella tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksia. Ensimmäinen kysymys. Tarvitsemmeko kaikki kolme tavoitetta? Tarvitsemmeko tavoitteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä varten ja tämän rinnalle uusiutuvan energian tavoitteen ja sitten vielä lisäksi energiatehokkuuden tavoitteen. Tämä on ensimmäinen kysymys. Vihreässä kirjassa asetetaan saantivarmuus, kestävyys ja myöskin energian halpa hinta tavoitteiksi. Etenkin kun on kyse kaasusta ja sähkön hinnasta, hintojen täytyy olla että Täysin kiistatonta on se, että mikäli hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää 20 prosentilla, tämä tarkoittaa sitä, että 2030 täytyy olla tavoitteena paljon suurempi vähennys. Kiistainen kysymys on se, tarvitaanko tässä erityinen tavoite uusiutuvaa energiaa varten. Minä olen tässä avoimin mielin tämän asian suhteen. Uskon, että meidän energiapolitiikkaamme täytyy olla muutakin kuin vain sitä, että tuitetaan hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä, vaikka tämä onkin tärkeä tavoite. Lisäksi meidän täytyisi pohtia innovaatioita ja uutta teknologiaa ja yhdistää nämä tähän keskusteluun mukaan. Siksi meidän pitäisi satsata enemmän uusiutuvan energiaan, veteen, aurinkoenergiaan, tuulienergiaan, vesivoimaan ylipäänsä, mutta myöskin biomassaan ja maalämpöön. Ja myöskin merien energia täytyy valjastaa käyttöön. Tämä edellyttää tutkimusta ja erilaisia hankkeita, joiden avulla voidaan käyttää merien energiaa esimerkiksi hyväksi. Ranskassa ja Skotlannissa tästä toimintaa on ja niin myöskin Irlannissa. Siellä tämä on jo pitkälle vietyä. Kysymys kuuluu nyt, kuinka tämä uusiutuvan energian tavoite toteutetaan käytännössä? Pitäisikö olla yleinen tavoite, liikenteeseen liittyvä tavoite tai sähköön liittyvä tavoite? Millä tätä ta- mitataan? Tulevina kuukausina mieleen kuulisin teidän näkemykseni ja yleisesti ottaen suurin osa huolista liittyy seuraavaan. 2007 kaikki jäsenvaltiota olivat mukana tekemässä päätöstä. Kuinka me integroimme 28 jäsenvaltiota mukaan tähän yhteistyöhön? ja kuinka voimme integroimme jäsenvaltiot niin, että parlamentti su- mahdollisimman suurella enemmistöllä tulee myöskin mukaan. 2013 vuoden lopulla komissio tulee tekemään ehdotuksensa, jolla tämä tuodaan seuraavan parlamentin toimikauden alussa heti käsittelyyn 2014 vuonna. Heti vaalin jälkeen parlamentin täytyy alkaa työstää tätä asiaa meidän seuraajiemme täytyy voida vuonna 2015 käydä merkittäviä keskusteluita, jotta vuoden 2030 osalta sitten saadaan merkittäviä päätöksiä aikaan. Poliittisesti kaikkein kiehtovin kysymys on meidän energiastrategiamme ja ilmastostrategiamme. Näihin suuren huomioon kohdistuu ilmaston, suojelu ja energia, mikäli niitä nähdään tasavertaisina aiheina niin onko energiasektori pelkästään ilmastopolitiikkaan alasektori vai ovatko ne samanarvoisia? Pitäisikö ottaa maksu tai hintakysymys, yhteiskunnalliset kysymykset ja teollisuus ja talous mukaan? Eli tällainen kokonaisvaltainäistymistapa, Pitäisikö sellainen pikemminkin omaksua? Energian sisämarkkinoista ja meidän lainsäädäntömme täytäntöönpanosta, energian sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta – voidaan tai jotain tehdä toinen painopistealue. Ja markkinasuunnittelu ja se, mitä kansallisia toimia sallimme ylipäänsä meidän sisämarkkinasääntöjimme ollessa kyseessä. Ja komissio, komissio on laatinut suuntaviivat, kuinka kilpailu, oikeus ja muut lainsäädäntöaloitteet kulkevat käsikädessä nivoutuvat toisiinsa niin, että saamme tuloksia aikaan ma- markkinasuunnittelu ja eri mekanismit. Markkinasuunnittelu on periaatteessa sitä, että ei pidetä tiukastikin sisämarkkinasäännöstä. Sisämarkkina on kyse kysynnästä ja tarjonnasta ja tasavertaisesta kilpailusuhteesta. Sieltä tarvitaan avoimuutta ja myöskin mahdollis- ma- täytyy sallia mahdollisuus, että valtiot voivat tehdä pieniä välintuloja, mutta ei suoria eikä epäsuoria rahoituksia voida hyväksyä, eikä mitään suosintaa tai syrjintää sieltä niin ikään myöskään. Kun puhutaan asioita puhtaasti sisämarkkinoiden kannalta, tarpeellisia investointeja ei ole tehty. Uusiutuvat energiat eivät ole vielä kilpailukykyisiä mutta backup-kapasiteetti, varakapasiteetti esimerkiksi kaasuvoimalan yhteydessä on yksi avoin kysymys. Uudet ydinvoimalat esimerkiksi yhdessä kuningaskunnassa ja se, että taataan tietyt tariffit 30 vuodeksi. Näitä varten tarvitaan myöskin tätä market design-ajattelua. Me tarvitsemme tätä vastaavaa suuntaviivat kollega Almunia ja minä tulemme pohtimaan, voitaisiinko hyväksyä mahdollisia tukia. Tukien hyväksymisen menetelmästä tulee erittäin kiehtova aihe. Mitä kaikkea tukevan hyväksyä, mitä ei. Tarvitsemme myöskin voimakkaampaa kansallisten uusiutuvia energiaa koskevien strategioiden konvergenssia. Kansalliset strategiat täytyy lähentää toisiinsa. Uskon, että kun me lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa. Meillä on joitakin hyviä kokemuksia tästä ja joitakin huonoja kokemuksia. Näitä voidaan jakaa muiden kanssa. Kyse oli siitä, että Euroopan tasoa pitäisi tasapäistää, vaan pikemminkin joitakin yhteisiä suuntaviivoja voidaan laatia. Ja sitten kansalliset tukitoimet alistetaan näille yhteisille suuntaviivoille. Viime viikolla tai viime viikkoina olen nähnyt paljonkin kriittistä kirjoittelua siitä, kuinka komissio aikoo muuttaa lainsäädäntöä. Meillä on säännöllyt hinnat ensinnäkin. Niistä on puhuttu ja markkinaosallistujien puolella on tehty investointeja. Markkinaosallistujat ovat tuottaneet sähköä ja samanaikaisesti tuottaneet tappiota. Espanjassa tappiot ovat 29 miljardin luokkaa sähkön tuotantosektorilla. Ja sitten aurinkoenergian tukeminen, aurinkopuistojen tukia on leikattu. Ei ole siis kyse tulevista aurinkovoimaloista, vaan nykyisistä. Niiden rahoitusta on leikattu. Ja sijoittajien kannalta tämä on ikävä seikka, ikävä takaisku. Jossakin muissa maissa on todettu, että taannehtiviin toimiin ei pidä ryhtyä. Saksassa on käyty keskustelua sähkön hinnoittelusta ja myöskin taannehtivista päätöksistä. Jopa niihin on pyritty, mutta minun nähdäkseni tällaisia ei pitäisi sallia. Ja persoonallisestikin nämä ovat erittäin hankalia kysymyksiä, eikä tämä ole moraalisesti oikein, ja tämä vie luottamuksen pohjan tältä kaikilta. Mikäli päätöksiä ovat taannehtivia, silloin sijoittajat eivät uskalla enää sijoittaa ja pankit eivät aina aina luottoa, ja koko Euroopan kannalta katsottuna. Tämä on erittäin ikävä asia luottamuksen kannalta. Energia-alalla tarvitaan kipeästi enemmän investointeja, eikä vähemmän investointeja silloin, kun on tuotannosta, varastoinnista, tehokkuudesta, infrastruktuurista ja energian siirtämisestä. Näin täytyy satsata enemmän, ei vähemmän. Vuoden toisen neljänneksen aikana tulemaan antamaan tiedonannon teknologisista innovaatioista – eli meidän tutkimusta koskevan tiedonantomme. Siinä pohditaan viimeis, viime vuosien kokemuksiamme ja tutkimusstrategiamme horisontti 2020 osalta. Ja siinä tullaan hieman syventämään pohdintamme seuraavaksi seitsemäksi, seitsemäksi vuodeksi myöskin ITER-hankkeen osalta ja muiden hankkeiden osalta. Stressitestejä tullaan tekemään tai on tehty ydinvoimaloissa – ja toukokuussa tulemme tekemään ehdotuksemme sen osalta, kuinka ydinturvallisuusdirektiiviä tullaan ajantasaistamaan. Ydinvoimaloiden turvallisuusstandardit tullaan uuden aikaistamaan ja tulemme tekemään ehdotuksia, jotka ovat hyvin kauaskantoisia ja laajoja, ja ne pyrkivät sääntelyviranomaisten täyteen riippumattomuuteen. Ennen vuoden loppua tulemme tekemään ehdotuksen, joka liittyy mahdollisten vahinkojen hoitoon ja jälkihoitoon ydinvoimaloiden yhteydessä ja myöskin koko ydinalan vastuukysymykset tullaan selvittämään perinpohjaisesti ja kuinka tämä turvallisuuden takamisvelvollisuus ja muut asiat on hoidettu eri tavalla eri jäsenvaltioista tullaan pohtimaan ja sitten mietitään, mitä mahdollisuuksia on olemassa, jotta voidaan perussopimuksen kautta varmistaa se, että tuon alan turvallisuus on taattu. Yhteinen turvallisuuskäsite ja vastuukäsite ja samanaikaisesti oikeudenmukainen kilpailu halutaan varmistaa sisämarkkinoilla tälläkin alalla. Tässä joitakin painopistealueitamme. Ne ovat meidän esityslistallamme tärkeässä asemassa Hienoa, että voimme keskustella tärkeistä asioista tänä päivänä. Ne eivät ole pelkästään päivän polttavia, mutta myöskin 2030 vuoteen mennessä nämä ovat erittäin tärkeitä asialistallamme. Ja mielelläni kuulen teidänkin poliittisia näkemyksenne näihin asioihin. Grazie, commissario. Come potete immaginare... Kiitoksia komission jäsen. Varmasti hyvin kuvitella, että täällä on aika paljon puheenvuoropyyntöjä. Ja kyllä minä haluan kaikille antaa puheenvuoron mutta teidän täytyy sitten puheaikaa noudattaa. Jos noudatamme puheaikaa, kaikki voivat puhua ja komissio ja sen saa vielä mahdollisuuden vastatakin. No niin, kolme minuuttia ensin. Rova Castillo, kansanpuolueen puolesta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen jälleen kerran valiokuntaan. Tämähän on teidän valiokuntanne. Olemme iloisia siitä, että näin on. Niin, aivan aluksi totesitte jotain tärkeää hyvin selkeästi, nimittäin energiapolitiikkaa on energiapolitiikkaa, ei ilmastonmuutospolitiikkaa. No tietenkin energiapolitiikka varmasti myös jollain tavalla auttaa vähentämään päästöjä, ja näin siis ilmastopolitiikka liittyy siihen. Ja jos, miten usein on myös käynyt, ja se on nyt täytyy sanoa aivan avoimesti, koska minä näin itse uskoon, että tavallaan takavarikoidaan energiapolitiikkaa äh, osaksi ilmastopolitiikkaa. Ja energiapolitiikan tehtävänä oikeastaan vain auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Totta kai se kyllä vaikuttaa siihenkin, mutta energiapolitiikka olkoon nimenomaan sellaista, joka liittyy toimitusvarmuuteen, infrakehittämiseen. kehittämiseen, uusien energialähteiden kehittämistä, siis mukaan lukien innovaatio ja tekniikka. Näiltä osin minä uskon, että olisi paljon helpompaa myös ymmärtää toinen toisiamme. Tähän mennessä usein on käynyt ihan toisin. Ei pidä unohtaa, kun puhutaan sosiaalipolitiikasta, niin miten energiapolitiikka voi olla sosiaalipolitiikkaa, jos ei saada valoa tai tehdä se voi toimia – kun ei ole energiaa tarjolla riittävästi, tai jos liikenne ei toimi, niin totta kai sosiaaliset seuraukset varmasti ovat ilmeiset, mutta jos kerran halutaan jotain muuta politiikkaa, jos ajatellaan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kehitykselle, niin totta kai sitten täytyy tässä muistaa energiapolitiikkaa. Siksi minä uskon, kun tässä nyt ei kovin paljon ole jäljellä lainsäädäntökautta, käytännössä oikeastaan enää ei oikeastaan voida lainsäädäntötyötä tehdä, kun tässä ollaan kohti kesää menossa. Mutta täytyy ottaa kuitenkin huomioon tämä aikataulukin, jossa nyt olemme. Ja kun ajatellaan tätä uutta taivaalta, joka täytyy selvästi myös merkitä energiapolitiikaksi, eikä mitään muuksi politiikaksi, niin mitähän ennakoitte komission aloitteita. Ihan noin yhteen Stevi vihreä ja tuli esille. Ja sitten ydinturvallisuusdirektiivi tuli esille puheenvuorossanne. Haluaisin nyt selkeän käsityksen nyt kuitenkin siitä, mitä komissio vielä tekee, vaikka se nyt olekaan lainsäädäntötyötä, mutta kuitenkin sanotaan nyt syksyyn mennessä, mitä nyt tulessa viimeistään. Grazie. Kiitos Pilar. Teresa Madurel, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä, että te olette täällä valiokunnassa. Oikeastaan vain muutama kommentti lyhykäisesti meiltä. Viime viikolla Strasbourgissa eh, hyväksyimme myös energiarakenteiden suuntaviivat esittelemme Correa Campos uurasti sen parissa niin, että lähennettiin neuvoston ja parlamentin kantoja – näin tärkeässä kysymyksessä, nimittäin että voidaan selvästi myös nopeuttaa tätä päätöksentekoa uudessa energiainfrassa, niin että voidaan miettiä yhteistä eurooppalaista etua ajavat hankkeet. Ne ovat niin välttämättömiä määritellä, mitkä hankkeet mahdollisesti ovat tukikelpoisia käyttäen verkkojen Eurooppa-välinettä. Nyt tämän työn pohjalta näyttää siltä, että tämä infra ehkä menee eteenpäin, mutta nyt kun neuvosto on hyväksynyt omat esityksensä, se voi olla, että se puolitetaan talousarvio, eikä tässä saada kaikille yhteistä eurooppalaista etua ajaville hankkeille rahoitusta. Siksi halusin nyt mennä niihin perusteluihin, joita neuvosto on ottanut esille, se, että tarvitaan myös energiaa infrassa voidaan totta kai vielä neuvotella vielä Erkian Eurooppa-välineestä ja täytyy yksilöidä mahdolliset tukikelpoiset hankkeet, mutta täytyy miettiä, miten paljon tarvitaan julkista investointia, mitkä ovat kriteerit eri hankkeiden kesken. Minä toivon, että tämäkin tunnustetaan siellä ja komissio auttaisi neuvotteluja parlamentin neuvoston kesken. Toinen kommentti liittyen ilmasto- ja energiapaketti 2030 ja mahdollisiin päästöisiin ja sitten energiaomavaraisuus. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että tässä täytyy mennä eteenpäin. Nimittäin nyt oikeastaan käynyt niin, että tässä on otettu erityisiä indikaattoreita käyttöön niin, että olisivat myös sitovia. Ei voida ajatella, että on pelkkää sattumaa, että kun ajatellaan kolme indikaattoria 20-20 varten, niin ainoa, jota ei toteuteta, olisi se, joka ei ole sitovaa. Minun ryhmäni kehottaakin teitä joka tapauksessa puolustamaan näitä tavoitteita, joita me pidämme sitovina ja kaikkien sopivimpina. Ei pelkästään niin kuin tässä on puolustettu ilmastonmuutospolitiikkaa tai että tästä olisi jotenkin takavaroitettu energiapolitiikkaa sen palvelukseen, kuten kollega totesi, vaan niin, että se on paljon tehokkaampaa. Kiitos. Grazie Teresa. Kiitos Teresa. Edustaja Turmes, kolme minuuttia. Dank. Äh, ich denke, mit Recht verweisen Sie auf äh, die Problematik. Kiitos. Te viitasitte aivan oikein energian hintaan. Ja kun tarkastelee tilannetta tarkemmin, niin havaitsee, että kun puhutaan öljystä ja kaasusta, niiden hinta on noussut enemmän kilowattituntia kohti kuin sähkön hinta. Ja kun tarkastellaan kotitalouksia, suurimmalla osalla kotitalouksia on enemmän kustannuksia öljystä ja kaasusta, eli lämmityksestä ja kuljetuksesta kuin sähköstä meidän täytyy tehdä rehellisiä analyysejä. Euroopassa pystymme hyvin vähän vaikuttamaan vain öljymaailmanmarkkinahintaan, maailmanmarkkinahintaan, mutta kaasun osalta voidaan tietystikin unelman suurista liuskekaasu esiintymistä Euroopassa ilman, että näistä tulee ympäristöhaittoja. Ja nyt ollaan tekemässä uuden tyyppisiä investointeja. Nyt meillä on pelivaraa vain ja ainoastaan volyymin ja määrän osalta. Siksi meidän täytyisi juuri kriisin valitessa pohtia energiatehokkuuspolitiikkaa ja ottaa se voimakkaammin energiapolitiikan keskiöön, koska sillä puolella todellakin voidaan vähentää kustannuksia suhteellisen nopeasti. Ja toinen seikka, joka minua suorastaan hämmästyttää, on se, että me puhumme euron heikkoudesta suhteessa muihin valtakursseihin, mutta kukaan ei puhu siitä, että tänä päivänä 4 prosenttia BKTLstä käytetään öljyyn ja kaasuun ja yksi prosentti oli tämä luku vuonna 2000, joten öljyn ja kaasun hinnat laskevat ja sitten paineet kasvavat maailmanmarkkinoilla, hintapaineet. Miltei 400 miljardia euroa vuosittain menee öljyyn ja kaasuun, hiileen ja uraaniin. Eivätkö nämä olisi sitten kaikkein suurempia? haittatekijöitä Euroopan talouden kannalta, heikkouksia taloudessamme. vajeemme Kiinan osalta on 120 miljardia. Joka ikinen päivä puhutaan kilpailukyvystä suhteessa Kiinaan. 120 miljardia on kauppavaje, mutta tuskin koskaan puhutaan siitä, että miltei 400 miljoonaa 400 miljardia on energiapuolella kauppataseessa vääristymää. Minun mielestäni tämäkin pitäisi asettaa painopistealueeksi. Sitten täällä puhuttiin tasavertaisesta kilpailuolosuhteista. Tänä päivänä tilanne ei ole tasavertainen. Hiilidioksidin hinta on ilmatala. Ja toinen ongelma on se, että kun puhutaan puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta ja tarvitaan 100 prosenttinen kaskovakuutus, mutta autoilla ei tätä vaadita. Nyt on puhuttu tuhannesta miljardista eurosta, joita syntyi vahinkoja Fukushiman onnettomuudesta. Ja tulevaisuudessa, kun teemme uusia investointeja, silloin vähintäänkin pitäisi luoda tasavertaiset kilpailusuhteita. Siksi meidän täytyy pohtia myöskin uusien ydinvoimaloiden vastuukysymystä. Edellisellä kerralla muistaakseni te puhuitte ehdotuksestanne, joka liittyy näihin takuisiin, tai miten tämä nyt sanoisin, vakuutuksiin ja takuisiin ja vahingonkorvauksiin, joita pitää maksaa ydinonnettomuuksien ohteudessa. Liability ja guarantee ovat kaksi eri asiaa. Liability, eli vastuu, on paljon laajempi kysymys kuin pelkästään vahingonkorvaukset ydinkatastrofien suurille uhreille. Voisitteko hieman vielä valottaa tätä puolta? Kiitos, edustaja Chichusche. Kolme minuuttia. Thank you, Madam uh, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa Tervetuloa komission jäsenelle. On hyvä nähdä teidät täällä. Jonkin aikaa sitten valiokunta hyväksyi tarkistuksen, jossa pyydettiin komissiota ryhtymään toimiin ydinenergian edistämiseksi. No en nyt tässä yritä syrjäyttää herra Turmesin. No nyt on minun aikani puhua, hyvä poika. Mihin toimiin komissio ryhtyy, jotta tälle tarkistukselle tulee jatkoa? Kiitoksia Chichester. kollega Savela. sain rohkaisua siitä, mitä Claude Tyrmes sanoi. Hyvä komission jäsen, energia on kovin kallista Euroopassa ja meidän tulisi hyödyntää kotimaisia energialähteitä, olivat ne sitten liuskekaasua tai jotakin muuta. Näette, että herra Turmes, joka edustaa täällä vihreitä, hän puhui öljyn tuonnista ja näistä raaka-aineista, joita tuomme kolmannesta maista en tiedä, teillä on vihreiden tuki, jotta hyödyntäisimme kotimaisia energialähteitä, jotta me emme sitten jotta vihreät eivät joudu sitten ryhtyä päivästäisiin toimiin. Kiitoksia. Kiitos, rouva Savela. Sitten rouva Jordan, kaksi minuuttia. Najprej se zahvaljujem gospodu komisarju, ker res skrbi za kontinuiran. Kiitoksia komission jäsen. Todellakin te olette olleet ihan jatkuvasti yhteydessä meihin, se on hyvä asia. Niin tässä vihreästä kirjasta te totesitte, että meidän täytyy järkistää politiikkaa, meidän täytyy miettiä myös, kuinka paljon tavoitteita voidaan ajatella. Minä olen aina sanonut, että meillä on liikaa tavoitteita, koska tämä järjestelmä on niin monimutkainen. Energia-alalla meidän täytyy jotenkin kattaa muutkin alueet, kestävä kehitys myös ympäristössä. Eli tavallaan kilpailukyky pitäisi huomioida ja sosiaaliset puolet. Muutama kommentti energiahintoihin. Olen samaa mieltä siitä, mitä Rovat Savila totesi. Jos vertaillaan energiahintoja Euroopassa, ja sitten verrata niitä myös Yhdysvaltoihin, niin täällä on kyllä korkeimmat hinnat. Vihreä kirja jo valmistelee yksittäisiä säädöksiä, koskee myös energian hintoja. Ja tästä haluaisin enemmän tietoja. Haluaisin myös tietää, missä määrin olette nyt sitä mieltä, että meillä on tällainen B-suunnitelma, jos ei välttämättä päästä yhteisymmärrykseen ilmastonmuutoksen osalta 2015 mennessä. Kiitos kollegat Thompson, kaksi minuuttia. Grazie, signora Presidenza. Uh, I also want to uh, welcome you. Kiitos, minäkin haluan toivottaa teille tänne tervetulleeksi. Uskoakseni te annoitte meille hyvin paljon viestejä. Minun on kysymys. Te sanoitte, että energian pitäisi olla huokea ja kaikilla pitäisi olla varaa maksaa energian laskunsa, mutta Euroopassa meillä on energiaköyhyyttä. Energian hinta riippuu siitä, missä asuu. Omassa asunnossani Kööpenhaminassa lämmitys on erittäin halpaa, todennäköisesti halvempaa kuin Yhdysvalloissa. Tällaisia esimerkkejä löytyy Euroopastakin. Mutta kolme viikkoa sitten ihmiset osoittivat mieltään Bulgarian parlamentin edessä, koska energian hinnat ovat liian korkeat siellä. Vielä viime vuonna Unkarissa ihmiset kysyivät, mikä oli kaikkien tärkein kysymys poliittisella agendalle. Sanotaan, että energian hinta on suurin ongelma. 10 prosenttia köyhimmistä ihmisistä maksaa 50 prosenttia tuloistaan lämmitykseen talvella. Haluaisinkin tietää, voimmeko tehokkaasti Euroopasta käsin käsitellä energiaköyhyysongelma. Katsotteko tämä eurooppalainen strategia etenkin yhteiset määritelmät, jotka liittyvät energiaköyhyyteen, voisivat olla mahdollisia. Ja voitteko sitoutua tähän strategiaan ja sen eteenpäin viemiseen vielä ennen toimikauden loppua, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys. Toinen seikka, josta haluaisin kysyä, on tämä vihreä kirja. Minä käsitin, että Erässä puheenvuorossanne totesitte, että yhteinen energiapolitiikka Euroopassa pitäisi perustaa sitoville tavoitteille, koska muuten se ei toimi sitovia tavoitteita on nähty 2020 tavoitteet, uusiutuvat energiat, energian tehokkuus. Energiatehokkuuden puolella ei ole onnistuttu. Ja nyt energiatehokkuutta peräänkuulutetaan edelleenkin. Haluaisinkin tiedä, tietää, saadaanko energiatehokkuuteen sitovat tavoitteet tässä vuoden 2030 tavoiteasiakirjassa. Kiitos. Kollega Prodi. Grazie, Presidente. Eh, grazie, signor commissario, per la... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette valiokunnassamme nyt. Me olemme aina kiitollisia siitä. Me olemme tarkastelleet ihan hiljattain myös tukijärjestelmää fossiilisille polttoaineille. Niitä on aika lailla. Te olette nyt ryhtyneet toimiin myös niin, että voitaisiin vielä jalostaa fossiilisia polttoaineita. Eikö tässä nyt olla vähän ristiriidassa sen kanssa, kun pyritään uusiutuvia energialähteitä edistämään. Toinen kysymys, kun niin paljon tässä tarvitaan investointeja vielä, ajatellaan uudisiutuvia ja energiatehokkuutta ja niin päin pois. On ei vielä ole edes puhuttu rahoituslähteistä, eli komission jäsen. Parlamentti on nimenomaan euro joukkovelkakirjojen puolelle mennyt, että saadaan sitten voimavaroja, jotka voidaan välittömästi sitoa myös siihen, että voitaisiin selviytyä rahoituskriisistä niin, että, että ei tässä sitten tarvitse katua näissä investoinnissa kuitenkaan myöhemmin. Eli ryhdykäämme taistelun komission jäsen. Grazie, kollega Prodi. Kiitos edustaja Prodi. Eh, rouva Merkis. Ja, dank u commissaris. Uh, ik heb een, uh, een paar vragen. En de eerste is, uh, er is erg... Kiitos. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin näyttäisi siltä, että on paljon piilotettu kohdennettua julkista tukea energiantuotannossa, aivan erityisesti tämä liittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Fossiilinen polttoainehan on jo tällä hetkellä suht edullista muihin verrattuna. Eli mitä komissio aikoo tehdä näille epäsuorille tai suorille julkisille tuille? Aikooko se lopettaa ne ja jos näin on, niin miten komissio aikoo sen tehdä? Toiseksi verkkojen Eurooppa no, siitä löytyy huomattavasti paljon vähemmän voimavaroja, jos rahoituksesta puhutaan ja monivuotisista rahoituskehyksistä. Eli voitaisiinko suunnitella jonkinlaista älyverkostoa, joka saataisiin aikaiseksi jollakin muulla keinolla kuin verkkojen Euroopan kautta, esimerkiksi samaan tapaan, kun rahoitettiin rautatieverkostoa? Kolmanneksi monet kollegat ovat puhuneet energiatehokkuudesta. Ja kun näitä analyysejä tehdään, niin silloin täytyy myöskin pitää mielessä energiaköyhyys. Ja olen sitä mieltä, että on tärkeää painottaa jokaisen omia mahdollisuuksia tuottaa energiaa yksityisellä tasolla. Sekin on olemassa oleva mahdollisuus, jota tulisi käyttää. Kiitos sitten herra Kelly. And, uh, the... Kiitos puheenjohtaja, puheenjohtaja. Komission jäsen aina hauskaa kuunnella teitä, kun teillä on niin järkevä ja käytöläheinen lähestymistapa. Muutama kommentti. Ehkä ei kauhean vaan ensinnäkin, että energiapolitiikka ei voi olla pelkkää päästöpolitiikkaa. Ja sitten uusiutuvat energialähteet vielä ole kovin kilpailukykyisiä Euroopassa ollaan nyt myös keskellä taantumaa, tarvitaan työpaikkoja ja kasvua. Se on etusijalla nyt. Tarvitaan kilpailukykyisiä energia-alaa. No, se ei välttämättä siinä auta ja tämä täytyy vain tunnustaa. No, kuitenkin olen sitä mieltä, että se, mitä Turmen totesin, no, on se kyllä tärkeää. Aika paljon voidaan saada aikaan energiatehokkuudessa vielä. Paljon enemmän kuin tähän mennessä on saatu aikaan. Yksi esimerkki minun omassa maassani. Jos ajatellaan, että jokaisessa rakennuksessa on öljyenergia lähteenä, on ihan naurettavaa. Kuten täällä on todettu, maksavat muodossa sitä liikaa. Ehkä tarvitaan ihan sitovat tavoitteet julkisissa rakennuksissa, kotitalouksissa ja niin päin pois. Pitäisi leikata 30-50 prosenttia jos öljystä on riippuvaisia, sitten turvautua ehkä kaasuta johonkin toiseen. Ja sitten minulla oli ilo valmistella rekivalikunnan lausunto kasvusta. Tähän viitasittekin. Totta kai merivoimalla on tuulen ohella merkittäviä mahdollisuuksia, että on aaltovoima ja niin edelleen. Ja miten kilpailukykyistä se on. On paljon yrityksiä, jotka nyt etsivät uusia lähteitä ja sanovat, että siinä on teknistä lyöntietoa, että siellä on kyllä merillä paljonkin mahdollisuuksia ajatellen kaskenttiä, öljykenttiä, joita voitaisiin ehkä hyödyntää ihan kilpailukykyisesti jatkossa. Haluaisin komission esiin kantaa. Grazie. Kiitos. Kollega Kelly. Rova Niblera. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Olen iloinen siitä, että olette täällä tänään. Ja hienoa, että, että te aina katsotte tulevaisuuteen asialistallanne. Ensi viikolla saadaan jo vihreä kirja, jossa keskustellaan energian huolosta Euroopassa vuoteen 2030 saakka. Ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän. Kun te pohditte sitä, mitä tulevaisuus näyttää, on järkevää pohtia menneisyyttä, mistä on tultu. Joissakin maissa on vanhoja kansallisia monopoleja vieläkin. Meillä on sisämarkkinat ja lisämark- liberalisointipaketti. Euroopan unioni on vaiheittain vapauttanut energiamarkkinoita ja nyt aiotaan kilpailusääntöjä muuttaa ja ottaa markkinasuunnittelu käyttöön marks design. Ja tämä on erittäin hyvä asia. Ja sitten puututaan myöskin valtion tukiin ja valtion välin menoihin. Tämä oli mielenkiintoista keskustelua. Liberalisointi Euroopassa on epäonnistunut. Joskus on menty jopa päinvastaiseen suuntaan kuin piti mennä. Pari kysymystä ja yksi huomio. Te puhuitte energia, energian, uusiutuvan energian strateginen konvergenssista ja energian varastoinnista. Meillä on Roilin mietintö ja toinenkin mietintö. Nämä hyväksytään suurella enemmistöllä parlamentissa, joten meidän kantamme on täysin selkeä sen osalta, mihin suuntaan haluamme mennä. Voisitteko kommentoida näitä mietintöjä vai onko teillä mahdollisuus ottaa huomioon vihreässä kirjassannekin parlamentin kannanotot. Grazie. Kiitos. Kolaska Babiska. E, dziękuję bardzo. E, ja Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, ymmärsikö nyt aivan oikein. Te komission jäsen totesitte siis, että olette miettimässä kolmea tavoitetta Siis onko kyse kolmesta tavoitteesta vai eri tavoista ajatella tätä politiikkaa ylipäätään? Voisitteko ehkä nyt korjata tämän kysymyksen? Ymmärtääkseni tällaisia on nyt ilmassa ollut. Kollegat täällä nyt tode, ovat todenneet, että pitäisi määritellä tavoitteet. Meidän ryhmässä ollaan sitä mieltä, että ehkä meidän pitäisi ottaa vain yksi muiden ylimenevä tavoite. Haluaisin tietää, mitä te aiotte ehdottaa näiltä osin. Ja sitten kun nyt puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niin kollegani mainitsikin täällä jo tarpeen antaa hiilelle valtion tukia. Mitä te oikein ajattelette valtion tuista uusiutuville energialähteille? Nimittäin tässä on törmätty ongelmiin, ainakin Saksassa. Nimittäin Nimittäin siellä korkeat veronomaiset ovat todenneet, että 2020 mennessä komissiolla olisi ilmeisesti suunnitelmia siirtää näitä tukia kohti uusiutuvia. Eli jos sitten mietitään jotain uusia tavoitteita, niin kyllä tarvitaan myös taloudellista kannattavuutta. Jos tuet häviävät, tuleeko kaikki tämä teidän asiakirjaanne? Komission jäsen Barros ja muutkin komission jäsenet ovat menossa Venäjään allekirjoittamaan etenemissuunnitelmaa. Ja sitten meillä on kuitenkin kumppanuus- ja yhteistyöpaperitkin käynnissä, ne eivät oikein mene yksin Venäjän suhteittemme kanssa. Kysyisinkin, tuleeko etenemissuunnitelmaan myös energialuku? Miten se sopii yhteen puolesta sen kanssa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa emme voi energiaa käsitellä. Grazie. Kiitos. Harms. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, komissaari. Tänä päivänä saatiin toinen tutkimus, joka liittyy teknisen ongelmiin Belgian teräs rakenteissa tai Doulin ja Tianjin ydinvoimaloissa olevista ongelmista saatiin toinen kertomus. Minä olen aina sanonut, että juuri tämän tyyppiset materiaaleihin liittyvät ongelmat ovat jääneet eurooppalaisten stressitestien ulkopuolelle. Nämä terästrakenteet olivat kyseessä. Uuden tutkimuksen mukaan Tianjin rakentamisen yhteydessä havaittiin jo ongelma, joka liittyy näihin metallirenkaisiin, teräsrenkaisiin, joitakin osia jouduttiin vaihtamaan jo rakennusvaiheessa. Minulla olisikin siksi seuraava pyyntö. Tänä päivänä emme voi arvioida turvallisuutta samalla tavalla kuin rakentamisen yhteydessä on mahdollista arvioida turvallisuutta. Eikö stressitestejä voitaisi parantaa? Onko teillä aikomus lähiaikoina – ryhtyä puuttumaan turvastandardidirektiiviin, joka koskee, uusia, joka koskee eurooppalaisia ydinvoimaloita. Tällaisesta oli puhetta aiemmin. Toinen kysymys. Te olette ilmoittanut, että atomivoimaroiden turvallisuus ja vakuutus- ja vastuukysymykset otetaan uudelleen esityslistalle. Tämä on erittäin hyvä ajatus. Katson, että riskit, jotka Belgiassakin on havaittu, sen osalta, pistänkö ydinvoimat uudelleen käyttöön vai ei, niin toiminnan harjoittaja itse arvioi nämä riskit eri tavalla, mikäli hän joutuu noudattamaan saastuttaja maksaa periaatetta ja siten on itse vastuussa kaikista vahingoista. Silloin hänen mielessä saattaa muuttua. Joten milloin aiotte tehdä ehdotuksen, joka koskee tätä vastuukysymystä ydinvoimalan yhteydessä? Kiitos. Sitten edustaja Karvalju. Uh, thank you, President. Uh... Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsenelle. Valiokuntamme äänesti marraskuun lopussa Horisontti 2020 paketista. Ja siellä me yksimielisesti äänestimme energialle kunnianhimoisemmasta paketista, eli me halusimme korkeamman prosenttimäärän talousarviossa. Emme tiedä, mikä se loppusumma horisontti 2020 tulee olemaan, mutta halusimme kasvattaa energian osuutta tässä kokonaispaketissa ja otimme sinne useampia aiheita ja myöskin haastavimmat, äh, haastavammat yhteiskunnalliset tavoitteet. Siellä puhuttiin varastoinnista, älyverkoista, CCUsta, CCFstä mikrogeneraatiosta. Olemme myöskin antaneet näkyvyyttä älykästä energia Euroopalle ohjelmalle. Olemme myöskin puhuneet energiatehokkuustutkimuksesta, uusiutuvista energiavaroista ja niin edelleen. Tällä hetkellä me neuvottelemme näistä neuvoston kanssa – mitään näistä uusista kohdista neuvosto ei ole vielä hyväksynyt. Eli me laskemme tässä komission ponnistelujen varaan, jotta saadaan lopullinen päätös, joka on energian kannalta hyvä. Ja meidän mielestämme tämä meidän ehdotus on erittäin tasapainoinen ja hyvä. Lopuksi haluaisin sanoa, että tämä SET-suunnitelma, sen rahoitus huolestuttaa meitä, koska siihen ei ilmeisesti mitään lisävaroja ole tulossa. Te laskette horisontti 20-20 varaan, jotta tämä SET-plan saataisiin rahoitettua. Miten te näette että tämä rahoitussuunnitelma saattaisiin aikaiseksi SETPLAN-suunnitelmalle. Me neuvottelemme rahoituksesta jäsenvaltioiden kanssa, eli sitä ei vielä löyty lukkoon, jos voisitte tätä kommentoida. Viimeisenä edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen erinomaisesta analyysistä, jonka meille tarjositte tässä tematiikassa. Kolme huomiota. Ensinnäkin, mitä tulee näihin vahinkoihin ja seurauksiin. Me ainakin toivomme, että tähän ketjun otetaan mukaan kaikki tuotantoketju. Totta kai maalämpö, ei pelkästään ydinvoima. Puhutte paljon vakuutuksista. Totta kai täytyy miettiä omia varojakin, jos ajatellaan BPtä, niin se ei ollut vakuutettu ja tiedetä, mitkä olivat vahinkoja. Jos ajatellaan, että voitaisiin jotenkin varautua vahinkoihin, se ei ole mahdollista nyt. Ja sitten verkoista. Meillähän on nyt sellainen malli, joissa on merkittäviä tuotantokeskuksia ja sitten paljon kulutuspisteitä. Nyt meillä on kohti mallia, jossa meillä on tuotantopisteitä yhä enemmän uusiutuvien energialähteen Entäpä sitten verkko-ongelma ja investointi? Esitin täällä valiokunnassa, että voitaisiin saada aikaan eurooppalainen energiaverkkoyritys. No se nyt ei ole ihan kansan puolen kulttuuria ollut, mutta miten näette tämmöisen verkko-ongelmatiikan ja rahoituksen? Siltä osin sitten viimeksi vielä lainsäädännössä totesitte, että aiotaan loppuvuoteen mennessä jotain vielä saada – Älkää nyt kiirehtikö kuitenkaan. Meidän velvollisuutemme on valmistautua Eurooppa-vaaleihin ja kansa päättäköön 2014. No, vihreä kirja joo, ja tiedotuksia ja muita, ja valiokuntaloitteisia mietintöjä, ja sitten vaaleihin, niin että uusi komissio ja uusi parlamentti säätäisivät. Näin voidaan valmistaa tulevia sukupolvia kohti 2020, mukaan lukien nämä kolme mainitsemani tavoitetta. Grazie. Kiitos. Olkaa hyvä komission jäsen. No niin, vastauksia näihin valtaviin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Herr Turmes hat einen Schwerpunkt. Herra Turmes painotti energian hintaa. Olen pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä. Aivan oikein. Öljyn hinta on kallistunut kaikkein eniten. Olen varma, että öljyn hinta myöskin pidemmällä aikavälillä tulee nousemaan tai ainakaan se ei laske. On aivan oikein, että tällä hetkellä hiili on halpaa yksinkertaista syystä. Amerikkalaiset ovat käyttäneet aiemmin hiiltä ja öljyä, nyt heillä on liuskekaasua ja he voivat jopa viedä energiaa jopa Eurooppaan saakka. Ja tämä on suhteellisen halpaa energiaa ja tämä vaikuttaa energiamarkkinoihin, muun muassa sähkön tuotantoon ja lämmön tuotantoon. Öljyn hinta on kyllä noussut, mutta tämä on maailmanmarkkinahinta. Amerikan öljymarkkinoiden ja eurooppalaisten markkinoiden välillä on noin 10 prosentin ero. Tämä johtuu lähinnä öljyn omasta tuotannosta, liuskeöljystä ja öljyn irrottamisesta hiekasta, mutta perustavalla laatuista eroa ei kuitenkaan ole. Kun öljyn hinta nousee, tämä vaikuttaa jopa, joko, joko hyödyllisellä tavalla tai epähyödyllisellä tavalla kilpailutilanteeseen Chicagossa, Shanghaissa ja Rotterdamissa. Tilanne on sama. Samat kustannustekijät lämmöntuotannossa ja öljyn tuotannossa, dieselin ja bensiinin tuotannossa ja öljyn jalostuksessa ja kemian teollisuuden alalla. Samata tuotantotekijät siellä vaikuttavat. Mutta kun tarkastellaan öljyn, mar- maailmanmarkkinan hintaa, huolimatta siitä, miten korkea se on, Tämä vaikuttaa markkinoihin eri tavalla kuin kaasun ja öljyn hinta. Meillä on maailmanmarkkinahinta hiilelle – ja kun tarkastellaan kivihiilen tuotantoa tai fossiilisia energialähteitä ja arvioita, että 20-80 vuoteen mennessä kaikki on loppuun käytetty, en usko, että yksikään jäsenvaltio haluaa pidentää entisestään mahdollisuutta tukea kivihiilen tuotantoa valtion varoilla. Minun oma kotimaani Saksa hyväksyy tämän päivämäärän, jonka jälkeen tukeminen ei ole mahdollista. Katson, että jossakin Keski-Euroopan maissa ja jopa Espanjassa kysymys on vielä avoinna. Meillä on siis markkina, mark, maailmanmarkkinahinta hiilelle, huolimatta siitä, tuliko se Kolumbiasta, Kanadasta, Yhdysvalloista, Etelä-Afrikasta tai Australiasta tai Venäjältä. Hinta on sama. Huolimatta siitä, miten korkea hiilen hinta on, ja kun tarkastellaan kuljetuskustauksia, niin kuljetuskustannuksesta huolimatta tilanne, kilpailutilanne on tasavertainen. Sitten on biomassa, biopolttoaineita. Näiden tuotanto riippuu maailmanmarkkinoilla valitsevasta olosuhteista. Meillä on ureen tuotantoa, mutta kaasun osalta eikä sähkön osalta. Nämä kaasu ja sähkö ovat eri asemassa. Kaasun osalta tilanteeseen on vaikuttanut liuskekaasun tuotanto. Yhdysvalloissa kaasun hinta on vain 25 prosenttia eu kaasun hinnasta keskimäärin. En usko, että liuskekaasulla tulee olevan samantyyppistä roolia Euroopassa kuin mikä sillä on Amerikassa. Tähän liittyy useita syitä. Tarvinneenko minun tästä enempää sanoa, mutta vaihtoehto ei yleisesti ottaen ole sellainen, joka voidaan suorata kädetä hylätä. Jotkut maat haluavat mennä tässä eteenpäin, Puola ja yhdistynyt kuningaskunta – ja kenties Baltian maat, ehkä Keski-Euroopan maat yleisesti ottaen. Ehkä nämä haluavat edetä tällä saralla, mutta muut yleisesti ottaen ovat tätä vastaan mukaan luottuna Ranska. Kun olen puhunut venäläisten kanssa, se vaihtoehto, että jos kasvattaisiin tuottaja Euroopassa, tekee venäläiset hermo, hermostuneiksi. Kaasua voidaan ostaa Venäjältä putkea pitkin ostosopimukset ovat hyvin pitkiä, ota tai jätä sopimuksia. Sama hinta täytyy maksaa, halusi tai ei. Ja sitten öljyn hinta öljyn hintaan siirretty indeksi ei ole niin kestävä pohjalta kuin esimerkiksi spot-hinnat näiden lisäkaasuvarojen osalta tai energiaterminaali ja sertifiointikysymykset. Näillä kaikilla on omat roolinsa. Vasoista kaasua Venäjältä tai sitten kaasua Venäjältä paremmilla ehdoilla. Nämä ovat vaihtoehdoita. Venäjä kauppakumppanina täytyy muistaa. Venäjän tapa toimia kauppakumppanina. Sitten huolimatta on täysin selvää, että emme pääse samoihin kaasun hintoihin kuin amerikkalaiset. Kysymys kuuluu, Tämä kysymys liittyy siihen, että maksaako kaasu keskipitkällä aikavälillä neljä kertaa enemmän kuin Amerikassa vai kaksi kertaa enemmän kuin Amerikassa vai kuusi kertaa enemmän kuin Amerikassa. Meidän täytyy taistella sitä vastaan, että hinta ero kaasun osalta kasvaa entisestäänkin. Meidän täytyy hyväksyä hintaero, mutta ei vähätellä tätä kysymystä. Työvoimakustannuksetkin Euroopassa tilanne on edelleen kuin halpa työvoiman maissa – Euroopassa palkat ovat esimerkiksi kaksi kertaa korkeammat, otetaan huom- jos otetaan huomioon esimerkiksi Malesia, mutta kymmenen kertaa korkeammat, mikäli, ö, mikäli pal- työvoiman hinta on kymmenen kertaa enemmän. Tämä vaikuttaa teollisuuteen. Koulutus, hyvät infrastruktuurit vaikuttavat omalta osaltaan ja työvoimakustannukset hyväksytään energian hinnan yhteydessä, mutta ei kuitenkaan täysin järjettä älyttömiä hintoja. Neuvoston puolella on vertailtu energian hintoja, teollisuuden käytössä olevan energian hintoja, Euroopassakin merkittäviä eroja tässä suhteessa. Yhä suurempi ero vallitsee arabimaiden, Yhdysvaltain ja muiden alueiden ja Euroopan välillä. Ja sähkö on teollisuuden kannalta yhtä tärkeämpi voiman lähde 3,4 prosenttia liikevaihdosta yleensä menee sähköön. Mutta kun tarkastellaan sitä, että yksi jalka on jääkaapissa ja toinen jalka kaminassa, niin saadaan tämä keskiarvo. Mutta samanaikaisesti teollisuudessa on useita sektoreita, jotka kasvavat hyvin voimakkaasti teollisen, teollisen sektorissa työvoimakustannukset merkitään myöskin energiakustannukset. Siksi meidän täytyy pohtia sitä kysymystä, miten kuparin, alumiinin ja tekstiiliteollisuuden ja terästeollisuuden puolella energiahinta vaikuttaa niiden kilpailukykyyn. Turmes viittasi Saksan elintarvikeketjun etiikkaan. Hetkinen, hetkinen. Kyse myöskin työpaikoista. Minä puhun näistä nyt työpaikoista herra Turmeessa. Minä haluan pitää joka ikisestä minä haluan pitää joka ikisestä työpaikasta kiinni Euroopassa, olipa sitten, kyse vanhasta tai uudesta teollisuudesta. Vihreätä äh, haluat aina kaikkea yhtä aikaa. Uuden teknologian käyttö, high-tech-teknologia, herra turmeessa. Minä vastasin teidän kysymyksenne jo alustuspuheenvuorossani. Minä käytin nyt tilaisuutta hyväkseni ja sanon saman asian ää, saman uudestaan. Teillä on jo riittävästi puheaikaa, ei tarvitse ruveta huutelemaan samalla kun minä puhun. Eikö nyt voitaisi yksinkertaisesti kunnioittavalla tavalla puhua keskenämme, vaikka olemme mieltä? Euroopan teläs, terästeollisuudella on kotoperäisiä ongelmia, mutta myöskin ongelmat käyttävät energian hintaan. Olemme yksinkertaisesti työstää sellaista politiikkaa, joka, jos yhdistyy energiapolitiikka ja teollisuuspolitiikka ja otetaan huomioon teollisuuden puolella energian hinta ja kuinka se heijastuu työpaikkoihin. Hyvät naiset ja herrat, odotan suurella kunnioituksella teidän tekemänne päätöstä. Ja backloadin kysymys. Tämän tyyppiset toimet joka liittyi Itävalikossa tehtyyn esityksen, hylättiin. Ja Envi-valiokunnassa kysymys jätetään avoimeksi. Ilmastonmuutos keskustelu Euroopan parlamentissa on tullut tilanteeseen, jossa ilmasto on muuttunut täysin. Joitakin vuosia sitten sanottiin, että 9 prosentin backloading oli liian vähän, mutta nyt tilanne on erilainen ja kun puhun neuvoston puolella asioista – niin tehän ette ole pelkästään meppejä, vaan myöskin omien maitten kansalaisia ja oman yhteiskuntanne jäseniä ja puolueittenne ja hallitustenne jäseniä. Minä sanon teille, että neuvostossa mieliala on tällä hetkellä vuoden 2030 tavoitteiden osalta, ilmastotavoitteiden osalta, joiden puolesta minä puhun, ja uusiutuvan energian tavoitteiden osalta ja tehokkuustavoitteiden osalta sellainen, että ei pelkästään puolessa, vaan monissa muissakin maissa pikemminkin sanotaan, että jättäkää meidät rauhaan. Me hoidamme itse omat tehtävämme. Espanja, Portugali, Italia, Kreikka haluavat tällä hetkellä, että ilmasto- ja energiakysymyksiä jätetään sikseen. Ja Puola, Slovakia, Tsekki, Baltian Bulgaria, Romania ovat iloisia siitä, että Puolella on niin vahvat hartiat ja Puola pystyy esittämään veto-oikeutensa näissä keskusteluissa. Ja Puola on tässä nyt pahiksen roolissa. Ja muut ovat tästä iloisia. Minä voisin jatkaa tätä puheenvuoroani pidempäänkin. Me voimme puhua pidemmällekin kuin vain 20-30 vuotta silmällä pitäen. Mutta neuvoston kompromissihalukkuus, se täytyy saada toteutettua saada aikaan, koska tällä hetkellä tilanne on sirpaloitunut. Eurooppalainen ilmaston suojelu ja energiapolitiikka on vaikeuksissa. Emme tarvitse energiakomissaaria, pian emmekä myöskään ilmastonmuutoskomissaaria, emmekä tarvitse keskustella täällä parlamentissa, mikäli asiat menevät mönkään. Pikemminkin meidän pitäisi pohtia asioita uudella tavalla. Backloadin kysymys on pelkästään merkki siitä, että Euroopan parlamentissakin mieliala ilmastonmuutostalkoiden osalta on muuttunut ja neuvoston puolella tilanne myöskin sirpaloitunut. Miksi sitten kansalaiset toimet on otettu huomion kohteeksi? Tämä kysymys tänään esitettiin. Uusiutuva energia tarvitsee jatkossakin valtiollista tukea tai ainakin välillistä valtion tukea. Onshore tuulin voiman tuotto, tuotanto ja sitten offshore-toiminta Pohjanmerellä ja muilla merialueilla edellyttävät pidempään valtion tukea kuin muuto energialähteitä, maalämpö, merien aaltovoiman hyväksikäyttö tarvitsee pidemmällä aikavälillä tukea, mutta siellä siellä tukea ei ole ollut niin paljon saatavilla ja myöskin aurinkoenergian tuotanto tarvitsee tukea. Tukisäännöksiin on tehty muutoksia ja ollaan tekemässä muutoksia. Me tarvitsemme eurooppalaiset yhteiset puitekehykset, mutta tuen täytyy olla degressiivistä. Jokaisen energian täytyy tulla keskipitkällä aikavälillä omin voimin markkinoille. Parlamentti on ottanut kantaa ja antanut oman panoksensa tähän keskusteluun. Tänä kysyttiin, mitä syksyn mennessä saadaan ja, ja mitä saadaan niin varassa vaiheessa, että parlamentti pääsee mukaan vaikuttamaan? No ensinnäkin me saamme ydinalan turvallisuutta koskevan direktiiviehdotuksen toukokuussa. Rova Harms tätä kyseli. Syksyllä teemme ehdotuksemme, joka liittyy yhteiseen eurooppalaiseen vastuuvelvollisuuteen ja myöskin vakuutuksiin. Ydinalan kollega Turmes on aivan oikeassa, kun hän kysyy, miten määritellään vahinko, miten laajalti tämä vastuu määritellään, onko kyse vain materiaalisista aineellisista vahingoista, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen tai luontoon, miten laajalta, laajasta vastuusta on kyse. Minä haluan tätä vastuukysymystä laajentaa niin pitkälle kuin mahdollista, mutta sanon kuitenkin seuraavaa. Olen epävirallisesti käynyt keskusteluja neuvoston puolella ja neuvoston halukkuus ottaa suuri askel eteenpäin on erinäisistä syistä hyvin rajallinen. Ja perussyy on tietystikin se, tämä liittyy myöskin 13 jäsenvaltion viime viikolla allekirjoittamaan päätösasemana 13 jäsenvaltiota ovat ydinvaltioita ilman Saksaa. Ne kokoontuvat ilman 13 maan voimin. Ja pääsen syy oli se, että he eivät halua, että Bryssel ylipäänsä sanoo yhtään mitään näin kysymyksiin. Tässäkin suhteessa minä pyrin pääs- pääsemään kompromissiin. Mutta kuinka voimme maksimoida vaikutusmahdollisuutemme Euroopassa. Meidän täytyy sanoa neuvostolle, että nyt hyvällä omalla tunnella tarkastellaan pöytäkirjoja ja arkistoja, mutta vastuussa, kyse on kuitenkin tulevaisuudesta. kompromissi halukkuus on sellainen, että tietyssä suhteessa tulee raja vastaan. Pienet askeleet saattavat merkittävämpiä kuin suuri harppaus ja illuusioita, jotka eivät millään tavalla heijasta tulevaisuuden realiteetteja. Ja sitten tekemämme ehdotus, PCA-ehdotus, joka liittyy siihen, mitkä ovat yleishyödyllisiä eurooppalaisia hankkeita. Nämä LNG-terminaalit, maakaasuterminaalit ja muut, mitkä kaikki voidaan ottaa Euroop- verkkojen Eurooppa-tuen alaisuuteen. Tätä tullaan pohtimaan energiaköyhyys, tätä tullaan analysoimaan ratkaiseva kysymys on seuraava. Jotta voimme energiaa köyhyyttä vastaan taista, tarvitsemme, täytyy tarkastella myöskin liikennekysymystä ja lämmön lämmittä, lämmitystä ja jäähdytystä. Nämä kaikki tekijät täytyy ottaa huomioon energiaköyhyydessä. Ratkaiseva kysymys on, tulemmeko vähentämään energiaköyhyyttä sillä, että annetaan halpaa tai huokea energiaa, yrittämään säännötelemään voimakkaammin energian hintaa, vai pitäisikö valtiollisten sosiaalitukien kautta pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen? Minä olisin tämän jälkimmäisen vaihtoehdon puolella. Aset, kulutan säätelmän markkinoita, tämä on aina markkinoihin puuttumista. Sitten vaaditaan pian ilmaista leipää ja ilmaisia vaatteita, ilmaisia sanomalehtejä. Mutta minä totesin, että ihmisten täytyy voida itse hoitaa asiansa, mutta valtiolla täytyy olla sellainen budjetti, joka mahdollistaa koulutuksen, tiedon välityksen, liikkuvuuden, vaatteet, vapaa-ajan harrastukset, lämmön ja sähkön hankkimisen niin, että kansallinen itse huolehtii näistä hankinnoista ilman, että valtio holhoaa liialti ja hoitaa kaiken. Sitten rahoitusvaatimukset, jotka liittyvät öljyyn. Toteasin, että Euroopassa ei pitäisi käyttää enemmän öljyä, mutta ne öljytuotteet, joita Eurooppa tarvitsee, diesel, bensiini ja muuta, ja teollisuuden tarvitsema öljy, pitäisi tuottaa mahdollisimman pitkälti eurooppalaisen jalostamoissa, eikä niinkään Venäjällä ja sitten ostaa Venäjältä valmiiksi jalostettuna. Täten luodaan työpaikkoja insinööreille ja teknikoille Euroopassa. Euroopan teollisuuteen luoda enemmän työpaikkoja. Eurobondista puhui herra Brody joukkovelkakirja, joukkovelkakirjassa. Minä puhuisin näistä hankin joukkovelkakirjaraihoista. Kollega Rein oikeastaan vastaa näistä. Mutta projekti hanke joukkovelkakirjoista on tehty jo kokeiluja. Ja verkkojen Eurooppa fasiliteetti ja 5,1 miljardia, joka sen pitäisi saada näiden kautta – halutaan hoitaa siten, että mikäli annetaan käteistä rahaa valtavia summia, niin silloin ei tällä rahalla ei päästä pitkälle, mutta pikemminkin annetaan takuita ja rahoitetaan joukko, joukkovelkakirjan avulla toimia. Täten voidaan helpommin päästä Eurooppa, in, eurooppalaisiin energiainfrastruktuurinvestointeihin. Täällä sitten myöskin kysymys joka liittyy venäläiseen kauppakumppaniimme. Torstaina ja perjantaina meillä on jälleen kerran huippukokous Moskovassa. Siellä kenkä hiertää yhdestä kohtaa. Venäläiset hyväksyvät meidän sisämarkkinapakettimme ja hyväksyvät tämän kytköksen purun ja kolmansien osapuolten väliin tulo tai mukanaan tullut, Taikka Venäjä pikemminkin ei hyväksy näitä asioita, tulkki korjaa. Venäjä on rakentanut putkia, varsinkin kaasuputkia, yleisesti ottaen kolmansien osapuolten mukaan tulo ja kytköksen purku tuottajan ja energian siirtäjän välillä on hankala kysymys Norja, Algeria ja EUn toimijat ja myöskin Gazprom ovat olleet mukana keskustelussa. Olisin pikemminkin vaatinut, että Venäjä olisi tullut meille, meille kumppaniksemme tässä kilpailussa. Novatek, Igo Chechin ja muut, jotka tuottavat öljyä ja vievät öljyä, haluaisivat käyttää hyväkseen myöskin kaasua ja, ja tuoda nesteytettyä maakaasua Eurooppaan. Tämä on arvokata hankkeita Gazpromin kannalta. Meidän täytyy kilpailussa pärjätä ja pikemminkin viedä enemmän Venäjälle, eikä hyväksyä sitä, että Venäjällä on energiamonopoli Euroopan suhteen. Se suunta meidänkin tärkeimmänä kantamme. Set ja horisontti 2020 hankkeessa 870 60 miljardia euroa tulee tähän. Meidän painopiste alueestamme täytyy vielä päättää, mutta voitte olla varmoja siitä, että budjettiehdotukset tutkimusta varten ja SET-hanketta varten tullaan hoitamaan sellaisella tavalla, että Suuret hankkeet tulevat painopistealueiksi ja parlamentin lausunnon luin suurella tyytyväisyydellä, koska parlamentin kannat vastaavat miltei sataprosenttisesti minun näkemykseeni. Eurooppalainen suuryritys, joka hoitaisi näitä verkkoja ja putkia. Se on kiehtova ajatus. Sellaiselle ei ole minkäänlaista esikuvaa. Sitten Kiina. Kiinalla, Kiinassa on yksi yritys, joka omistaa 80 prosenttia putkista. Olen realisti. Jäsenvaltiot eivät tällaista hyväksyisi. Jäsenvaltiot eivät koskaan tule mahdollistamaan sitä, että Euroopan tasolla tämä voisi toimia. Tässä on vain kaksi vaihtoehtoa siksi. Täytyy hyvin vahvasti koordinoida ja sitten täytyy Euroopan tasolla sääntelyä harmonisoida äänestä e ja äänestä g ovat ne välineet, joita me voimme käyttää hyväksemme, jotta voimme päästä tavoitteeseemme niin, että kansalliset ja alueelliset erot voidaan ottaa huomioon ja myöskin eri intressit, joita eri osapuolilla on silloin, kun on kyse eurooppalaisista verkkoalan yrityksistä. Täällä puhuttiin ydinvoimaloista ja stressitesteistä. Ja niiden osalta on otettu huomioon myöskin ulkoiset syyt, mutta aineellisia syitä vahingoille ei ole otettu huomioon. Niitä oli arvioita. Ja kuinka sitten belgialaiset kollegat näkevät nämä tekniset puutteet, jotka liittyvät riskeihin ja muihin haittoihin. Eli voidaanko ylipäänsä ottaa nämä ydinvoimat uudelleen käyttöön? Nyt on kyse laadukkuudesta ja objektiivisuudesta – Belgian sääntelijän taholla ja Belgian hallituksen toimesta on kyse. Kyse on subsidiariteettiperiaatteesta. Belgia itse tekee lopullisen päätöksen. Kiitos. Hyvä, kiitos komission jäsenelle tästä läsnäolosta täällä ja myös siitä, että näin laajalti ja asianmukaisesti vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Kiitos komission jäsen. Hyvää työntekoa ja tapaamisiin seuraavalla kerralla. No niin, sitten eteenpäin työssä. Me olemme nyt vartin verran myöhässä, mutta ei se nyt niin vakavaa. Kyllä se kurotaan umpeen. Kollega Vidal Quattras. Hän on valmistelija tässä direktiivissä, joka liittyy uusiutuviin lähteisiin. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivota tervetulleeksi kollegaamme Corinne Lepagin. Hän on ympäristövaliokunnan esittelijä ja hän on nyt ystävällisesti tullut tänne keskusteluamme varten niin, että voimme paremmin koordinoida molempien valiokuntien työn. Tervetuloa Corinne. Hyvät ystävät, tänään aloitamme nyt keskustelut valiokunnassamme esityksestä, vaikkakin siinä on jotain kiistanalaistakin, niin ainakin toivon, että siitä löytyy jotain yhteistä säveltä. Tämän ehdotuksen tavoitteena on, ja varmasti tästä olemme samaa mieltä, siis tavoite on hyvä, nimittäin, että voidaan jotenkin muuttaa parametreja tässä polttoaineen tuotannossa. Minä olen se miettinyt, mitä, miten paljon nyt maatalousmaata käytetään biopolttoaineen tuotantoon. Ja usein on ollut kyse muusta kuin maatalousmaasta, esimerkiksi nurmesta tai metsämaasta ja, si- ja sitä muutetaan puolestaan maatalouskäyttöön elintarviketuotantoa varten. Siinä vedetään luonnon monimuotoisuutta ja siitä tietenkin tulee myös päästöjä enemmän. Tällainen ilmiö vähentää CO2-säästöjä, kun ajatellaan myös meidän kokonaispolitiikkaamme ilmastonmuutoksen torjunnassa, eikä tätä voi sivuttaa mutta komission esittämät toimenpiteet kyllä antavat aihetta muutamalle kysymykselle. Tässä on lähinnä kolme aluetta, joita meidän täytyy miettiä. Ensinnäkin niin kutsuttu tällaiset viljelytekijät, kun on kyse viljelykasveista, jotka johtavat tiettyyn päätökseen. Tässä on määritelty tietyt velvoitteet tekijöitä varten. Ja sitten jos ajatellaan näitä iluktekijöitä, niin tästä ei olla yksimielisiä. Me olemme tunnustaneet sen, että iluk ei voi suoraan tulla huomioiduksi tai poistaa. Eli tätä täytyy arvioida myös maataloudellisen mallinnan pohjalta. Siinä on omat rajoituksensa ja epävarmuustekijänsä. On erittäin järkevää myös ottaa tällaiseen sitovaan lainsäädäntöön myös tekijöitä, joista on kiistanalaisuutta, ja niitä täytyy vielä säädönmukaisesti päivittää. Eli tätä on kysyttävä. Sitten vielä siitä, mitä lainsäädäntöä sitten tarvitaan. No sen täytyy olla totta kai vakaata ja ennakoitavaa. Toiseksi tämä 5 prosentin kuilu perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Tässä pyritään jotenkin rajoittamaan biopolttoaineen tuotantoa nykyiselle tasolle, niin että se säilyy nykyisellä tasolla, mutta meidän täytyy ottaa huomioon kuitenkin investoinnit, jotka on jo tehty, niin että voidaan jotenkin noudattaa meidän 10 prosentin tavoitettamme uusiutuviksi energialähteiksi liikenteessä. Se on siis sitova tavoite se. Toden totta vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät pysty pääsemään tavoitteeseen, jos tällaista vaaditaan jos ajatellaan, että saadaan sähköisiä sähköä ajoneuvoja tai lisätään moottoreiden tehokkuutta, niin se ei välttämättä riitä, että voidaan tämä jäljellä jäävä kuilu kurva umpeen. Siinä ei myös erotella oikeastaan perinteisten biopolttoaineiden kesken. Tähän on otettu paljon tekijöitä mukaan komissiossakin. Jos ajatellaan myös energiariippuvuutta tai maaseudun kehittämistä, ei niitäkään voida sivuttaa. Sitten kolmanneksi moninkertainen laskeminen. Komissio on antanut jäsenvaltion luvan laskea kahteen otteeseen tai neljän kertaankin nämä biopolttoaineiden käyttöön, kun pyritään pääsemään 10 prosentin tavoitteeseen. En tiedä nyt sitten, onko tämän tarkoituksena nimenomaan rohkaista biopolttoaineiden käyttöään vai jonkinlainen ynnäys temppu niin, että voidaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus keinotekoisesti päästä tavoitteeseen. Monikertainen kirjanpito on kaksiteräinen miekka, koska se voi myös rajoittaa biopolttoaineiden tuotantoa. Siksi tässä on syytä mietittävä tarkkaan, ajatellen sen soveltuvuutta. Biopolttoaineet ovat tärkeä osa energiaa ja ympäristöpolitiikkaamme. Se on oikeastaan tärkeä väline. Niiden myötä saadaan etua ja hyötyä, koska ei ole kyse pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista, vaan päästään eroon energiariippuvuudesta ja voidaan edistää talouttamme maataloudessa ja teollisuudessa. Meidän lähestymistavan me täytyy olla kattava. Ei se kuitenkaan tarkoita, ettei ryhdyttäisi toimiin epäsuoran maankäytön muutoksen estämiseksi tai torjumiseksi. Mutta täytyy miettiä sitten, että toimenpiteillä ei ole sen suurempia vaikutuksia niihin hyötyihin, joita biopolttoaineista on, ja ettei siinä vahingoiteta elinkeinoelämää näinä vaikeina aikoina johtuen nykykriisistä. Yhtä ajatusta voitaisiin miettiä, nimittäin, että luotaisiin alatavoitteita, joita päästään eteenpäin ainakin. Tässä on paljon säästömahdollisuuksia päästöissä, kun ei niitä välttämättä ole kaupallisesti riittävästi käytössä. Näin voidaan antaa uutta pontta tuotannolle, mutta tässä tapauksessa täytyy miettiä myös alatavoitetta yli vuoden 2020, että saadaan uskottavat puitteet tämän tyyppiselle biopolttoaineelle. Sitten toinen ajatus on nimenomaan toimia kannustaa Esimerkiksi tämä liittyy huonomman maaperän käytön osalta. Siis yhteenvetona, rouva puheenjohtaja. Eli se tarkoittaa, että minä lopetan nyt tämä yhteenveto. Eli yhteenvetona. Meillä on nyt edessämme seuraava pulma. Eikä ole helppo ratkaista tätä kiperää ongelmaa. Joko luovumme 10 prosentin tavoitteessa liikenteessä ja energiassa, uusiutuvissa energialähteissä, moninkertainen kirjanpito on tavallaan tämä vaihtoehto. Tai sitten löydetään keinoja, jotenkin voidaan lieventää epäsuoran maankäytön muutosta ja miettiä, miten voidaan käyttää ensimmäisen sukupuolen biopolttoaineita. Näin minä asiat näen. Kuten huomaatte, ei se nyt ihan selvä tapaus ole, Eli tässä tarvitaan kyllä hyvää henkeä, että tässä löydetään ratkaisu. No niin, nyt olisi kiva kuulla teitä kaikkia, siis varjoesittelijöiden kanssa tässä nyt on jokin käyty hyvin tuottavaa keskustelua, mutta haluan kuulla teidän kaikkien näkemyksiä. Ja mitä tahansa pidätte tähdellisenä. Kiitos. Grazie, kollega Vidal. Kiitos, Vidal Kuotras. Rova Thompson, kolme minuuttia. Grazie per la parola, signora presidenza. Kiitos puheenvuorosta. Melkein koko liikenteen energiatarve katetaan fossiilisilla polttoaineilla. Ja tämä on suuri ongelma, koska kuulimme juuri komission jäseneltä, että öljyntuotannon kustannukset ovat kasvamaan päin. Ja tästä syystä Euroopan unionin tulisi valita vihreä investointipassi ja kestävämpi liikennesektori. Minun mielestäni biopolttoaineet sähköautoissa ja sähköautot, minun mielestäni tämä olisi mahdollisuus luopua fossiilista polttoaineista. Tämä 10 prosenttia, josta päätettiin, se ei ole 10 prosenttia biopolttoaineita, vaan 10 prosenttia uusiutuvia energiavaroja liikennealalla. Ja tästä syystä meidän tulisi mielestäni myöskin tarkastella muita mahdollisuuksia kuin biopolttoaineita. Meidän täytyy pitää mielessä, että biopolttoaine, jota me käytämme liikenteessä, sen tulee olla kestävää. Sen tulisi johtaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Eh, sen ei tulisi aiheuttaa aavikoitumista eikä eh, vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin. Ja tästä syystä meidän tulisi EU-ssa keskittyä kestävän biopolttoaineen tuottamiseen ja sähköautojen käytön lisäämiseen. Olen iloinen siitä, että tämä iluko ollaan jättämässä pois, mutta minun mielestäni 5 prosentin raja on liian korkea. Ensimmäisen sukupolven kohdalla ei tulisi puhua yli 4 prosentista koska muutoin me emme pääse todella kestäviin biopolttoaineisiin tehokkaalla tavalla. Minun mielestäni on hyvä, että että meillä olisi eri tavoitteet toisen sukupolven biopolttoaineille ja sen tulisi olla äh, sitova alatavoite 2 prosenttia toisen sukupolven polttoaineita on jo markkinoilla saatavilla ja me olemme näkemässä, että sitä myöskin aletaan laajemmassa mittakaavassa tuottamaan. Monet ö, äh, esittävät kysymykset, kysymyksiä siitä, onko meillä raaka-ainetta toisen sukupolven biopolttoaineiden tuottamiseen ja meillä on sitä esimerkiksi oljesta, maataloudesta. Tätä voidaan käyttää toisen sukupolven bioetanolin tuottamiseen. Tammikuussa 2012 Bloomberg eh, julkisti eh, tutkimuksen, jossa tarkasteltiin työpaikkojen luomista tällä alalla. Ja minun mielestäni me voimme luoda paljonkin työpaikkoja. Raportissa sanotaan, että voitaisiin luoda jopa 100 000 uutta työpaikkaa, jos lisättäisiin 10 prosenttia bioetanolia bensaan. Mutta me haluamme tehdä tämän ilman, että tällä on vaikutuksia ympäristöön ja tällä tavalla me voisimme luoda 1,8 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 30 mennessä. Meidän tulisi tarkastella myöskin näitä ilukovaikutuksia. Grazie. La Kiitoksia. Sitten kollega Turmes, kolme minuuttia. So thank you for your input. Kiitos tästä Oikeastaan komissio on nyt esittänyt niitä. Se tulee kaksi vuotta liian myöhään, mitä me peräkulutimme. Kun siinä 2008 joulukuussa viime hetken neuvottelussa sitten päädyttiin siihen, että tiesimme, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet, maatalouden polttoaineet olisivat ongelmallisia. Ja oikeastaan tässä nyt saadaan aikaan vain sen verran, että varmistetaan, että elinkaari arviointi arviointi päästöissä on sellainen, josta on sovittu, että siinä otetaan myös maakäytön muutokset huomioon. Eli se siinä nyt on toteutunut. Hyvä, että komissio on lukuja ainakin. Muuten USAssa on jo ilukvetoista lainsäädäntöä ei meillä ole yksi oikeutta siihen. Ja ehkä voidaan jotain oppiakin USAsta ja tehdä sen pohjalta jotain. Mutta minun mielestäni meidän pitäisi nyt siis ei tässä voi pelkästään komentopolitiikkaa ajatella. Siksi meidän täytyy miettiä iluktekijää markkinavetoisessa hinnoittelussa. Ja otetaan sitten iluktekijät myös uuteen direktiiviin. Nimittäin kaikki suurimmat toimijat, nimittäin jalostamot, saavat kannustimen mennä korkeampiin arvoihin CO2-päästöissä näissä polttoaineissa, joissa on hyvä CO2-sisältö. Jos ei sitä markkinahintoihin sidota, niin tämä on laitoista komentokulttuuria. Eli täytyy tarkkaan miettiä, miten tämä tehdään fiksulla tavalla. No tässä tulee muita tilauksia ottaa muita asioita vielä esille, jotka ovat tärkeitä nekin. Kiitos. Kollega Tsitsutsa. Thank you, Madam uh, Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegani Alejo Vidal Quadrasia hänen erittäin selkeästä ongelman esittelystään. Totesin, että tuen laajalti hänen omaksumansa linjausta. Pistin merkille, että me todellakin tarvitsemme selkeyttä tähän asiaan niin, että investointeja saadaan lisää. Tunnen erään yrityksen, joka on investoinut noin puoli, puoli miljardia puntaa laitokseen ja nyt he odottelevat päätöstä sen osalta, kuinka tässä kysymyksessä aiotaan edetä. Minulla on pari kysymystä. Missä, mistä kaikki sähköautot tulevat, jotta päästään tähän 10 prosentin tavoitteeseen? Periaatteessa olen samaa mieltä Vidal Quadralisen kanssa siitä, että tällä tavalla tämä homma ei etene. Ja toiseksi, laatikaamme vaikutusarvio, jotta saamme edes jotain tieteellistä pohjaa keskustelulle. Olemme käyneet lävitse asioita ja kiertäneet kehää biopolttoaineiden ja biomassan osalta katsoimme, että biomassa on hieno juttu ja sitten alimmekin epäröillä, epäröidä ja käänsimme kelkkaamme. Nämä ovat asiat, joita täytyy pohtia. Tämä on vasta alustavaa keskustelua ja kuten totesin, haluan kiittää Vidal Quadrasia siitä, että hän tarttui tähän erittäin haasteelliseen tehtävään. Teen parhaani auttaakseni häntä hänen työssään. Grazie bene. Kiitos. No niin, kun olemme kuulleet esittelijä ja varjoesittelijöitä, Rouva Lepage seuraavaksi esittelijänä. Merci euh, beaucoup, madame. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kiitos myöskin esittelijälle Vidal Quadrasille. Olen iloinen siitä yhteistyöstä, yhteistyöstä, joka meillä on, ja tämä ei ole lainkaan yksinkertaista, ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi tämän tehtävän vaikeudesta. Tässä on useampikin kohta, jossa päästään helpostikin yhteisymmärrykseen. Ensimmäinen on se, että tarkoituksena on leikata hiilidioksidipäästöjä, ja tämän tulisi toimia ohjenuorana, kun me haemme suuntaa. Toinen tavoite on se, että täytyy ottaa huomioon ne investoinnit, joita on jo tehty – koska eri tahoja on neuvottu investoimaan biopolttoaineisiin, siis ensimmäisen sukupolven äh, biopolttoaineisiin, jotta ei talouskriisin aikoina aiheutettaisi työpaikkojen menetyksiä ja tuottavuuden menetyksiä Euroopan maaperällä. Halutaan myöskin lähettää selkeä viesti siitä suunnasta, jonka me haluamme tälle politiikalle antaa. Ensinnäkään ei ole kestävää ajatella, että meidän täytyy valita syömisen ja autolla ajamisen välillä maailmanlaajuisessa kontekstissa tällaista argumentointia se ei kestäisi kovinkaan pitkään. Ja tästä syystä olisi syytä antaa uusi merkki, mutta eihän se ihan uusi ole, koska vuoden 2009 direktiivissä ja keskustelussa, joka parlamentissa tuolloin käytiin, tämä asia jo otettiin esille mm, tarve siitä, täytyy siirtyä maataloudessa toisen sukupolven polttoaineisiin, koska meillä ei voi olla kestävää järjestelmää, kun otetaan huomioon se, että eteläisissä maissa käytetään elintarvikkeiksi sopivia viljakasveja ja raaka-aineita polttoaineen tuottamiseksi ja täten kansalaisilta, kansalaisilla ei ole enää elintarvikkeita. Eli nämä ovat niitä asioita, joista me voimme olla samaa mieltä. Sitten, miten löytää oikea taso oikea taso 5 prosentin suhteen, onko se oikea standardi. Meidän täytyy antaa selkeä osvittaa sitä suunnasta, johon me haluamme mennä. Tulisiko erottaa biodiesel ja etanol toisistaan? Tämäkin kysymys voidaan esittää koska vaikutukset ilukin suhteen ja yleisesti ottaenkin, ne eivät ole lainkaan samanlaisia näiden kahden polttoainetyypin välillä. Tuleeko meidän pitää kiinni näistä puitetekijöistä ja mihin kriteereihin perustuen? Ja jos otetaan huomioon se, että tämän direktiivin yksi etu, ja tässä olen samaa mieltä siitä, mitä kollega hetkisten sanoi, etuna on se, että me luomme uusia työpaikkoja luomalla uutta teknologiaa toisen sukupolven biopolttoaineiden kohdalla, eli annetaan selveä merkki merkki, kestävä merkki investointien suhteen, jotta investoinnille saadaan jatkuvuutta. Ja sitten lopuksi täytyy ottaa huomioon ILUK-tekijä. Vidal Quadras äh, sanoi hetki sitten, että sitä täytyy tarkistaa säännöllisesti, koska tiede menee eteenpäin. Mutta tästä huolimatta tämä on kuitenkin oikea suunta, koska meillä täytyy olla jonkinlainen globaali äh, lähestymistapa, eikä olisi hyvää suosia sellaisia maatalouden polttoaineita, joiden vaikutukset ovat loppujen lopuksi negatiivisempia sen sijaan, että ne olisivat positiivisia suhteessa tähän yleistavoitteeseen, joka on hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen. Eli tässä rouva puheenjohtaja minun tapani ajatella tästä mietinnöstä. Toivon tietenkin, että iluktekijä voidaan ottaa huomioon, Tämä olisi huomattavan tärkeää ja toivoisin myöskin, että me voimme löytää oikean tason, jotta investointeja, investoijia ei rangaista, vaan saadaan aikaan todellista investoinnin dynamiikkaa ja jotta meillä olisi mahdollisimman järkevät kriteerit. Ja no, siihen pääseminen on hyvin vaikeaa. Grazie, Madame Lepage. Kiitoksia rouva Lepage ja seuraavaksi Herra Grips. <clears throat> Dziękuję pani przewodniczącej. <clears throat> Dziękuję za tą... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustavasta esityksestä. Kiitän kollega Vidal Quadrasia. Kysymys kuuluu, haluammeko päästä tähän 10 prosenttiin liikennepuolella uusiutuvien energialähteiden osalta, vai haluammeko tämän lisäksi vielä kannustaa sijoittajia satsaamaan tähän alaan tulevaisuudessa? Vai rikotaanko tässä nyt herkkä luottamus, joka on saatu aikaan? Voin antaa muutaman esimerkin. Euroopassa Euroopassa tuotetaan biodieseliä lähinnä ja Amerikassa ja Etelä-Amerikassa vain bioetanolia vuodessa tarvittaisiin 1,2 miljoonaa tonnia rapsiöljyä tätä tarkoitusta varten. Tuotantokapasiteetti mahdollistaa 3,5 miljoonan tonnin tuotannon ja rapsiöljyä tuotetaan 3 miljoonaa tonnia. Kaikki, mikä menee yli 1,2 miljoonan tonnin tai 3,5 miljoonan tonnin, on tuotettu siten, että on kannustettu uusiutuvan energian käyttöön mukaan luettuna maatalouden polttoaineen tuottamiseen. Ja valtio ei ole se, joka on tehnyt investointeja. Pikemminkin yksityiset sijoittajat ovat ottaneet lainaa tätä varten. Ja tämän pitkän aikavälin sijoitus. Nyt nämä sijoittajat kysyvät, että mihin suuntaan meitä nyt viedään ja mihin, mihin suuntaan tässä nyt käännytään. Mitä ongelmia vielä tulee eteen? Monet eivät ole vielä saaneet maksuttua näitä lainoja takaisin, kun he ovat rakentaneet näitä laitoksia. Ja nyt sanotaan, että meidän pitäisi rajoittaa tämä tavoite 5 prosenttiin. Joten meidän täytyy todellakin pohtia uudelleen, mitä me nyt oikeastaan pyrimme saamaan aikaan. Ymmärrän tämän ilukotekijän ja ilukovaikutuksen. Ja tiedän, että meidän täytyy toimia tässä vastuuntuntoisella tavalla, mutta me emme kuitenkaan voi rikkoa tätä herkkää luottamusta, joka valitsee toimielinten välillä ja toimijoiden suhteen, mikäli toimielin kääntää kelkkaansa silloin tällöin ja vuoden, vuoden yhtenä vuonna yhtä mieltä ja toisena vuonna toista mieltä. Tämä ei kannata. 80 tai 70 prosenttia kokonaismaataloustuotannosta on viljantuotantoa ja monissa maissa viljellään lisäksi perunoita ja juureksia. Joissakin maissa perunat ja juurekset on heitetty sivuun ja sitten rapsi tai rypsiöljy on ainoa, joka vastaa näitä vuoroviljelykriteereitä. Meidän täytyy ehkä omaksi uusi lähestymistapa. Bioetanolin tuotanto ja biodieselin tuotanto ovat sellaisia, että niihin liittyy muutakin kuin tuotannon aikaisia tekijöitä. 7-8 tuhatta tonnia Eläin rehua syntyy tässä tuotannossa. Ei tämä ole sama asia kuin mitä Rova Lepage totesi. Ei nyt ole kyse siitä, että kun tuotetaan biodieseliä, niin viedään ruokaa ihmisiltä. Samanaikaisesti Puolassa Puolaan tuodaan kaksi miljoonaa tonnia geneettisesti muunnettua soijaa sen sijaan, että tuotettaisiin korkean proteiiniarvon omaavaa eläinten rehua. Meidän täytyy ottaa nämä seikat huomioon, eikä katsoa asiaa liian kapeakatseisesti sen osalta, kuinka paljon maatalouden polttoaineita on tässä prosentissa mukana. Edustaja Niebler. Frau Vorsitzende, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit mache ich es ganz kurz. Kiitos puheenjohtaja, aivan lyhyesti vain ensimmäinen keskustelukierros on nyt jo käyty. Haluan kiittää vielä Quadrasia hänen e- erinomaisesta alustuksestaan. Yhden mielelläni edelliseen puhujaan. Halusin toistaa, että luottamusta ei pidä rikkoa ja investointien varmuus täytyy taata. Se on erityisen tärkeää tässä yhteydessä. Biopolttoaineet, jotka ovat ensimmäisen sukupolven polttoaineita, voidaan tukea poliittisesti ja sitten kun on kyse tavoitteiden tiukentamisesta, silloin täytyy varmistaa, että varsinkin pk-yrityksissä luottamus ei kärsi. Maataloudessa tilan elinkelpoisuus saattaa olla kyseessä ja sitten biopolttoaineiden markkinoille tuominen. Tämän osalta kannustaisin siihen, että kaikki tämä euforia ja niin ne pyrkimykset, että myöskin toisen sukupolven biopolttoaineet saisivat tukea, täytyy nähdä sellaisella tavalla, että ensimmäisen sukupolven polttoaineet saavat mahdollisuuden kehittyä. Ja meidän täytyy hyvin maltillisesti lähteä tässä liikkeelle. Kiittäisin Vidal Quadrasia siitä, että hän totesi, että tässä on tällaisia luontaisia ongelmakohtia, ja ristiriitaisuuksia, jotka täytyy ottaa keskustelussa huomioon. Kiitos komissio. Jos haluatte jotain lausua. Thank you very much, madam. Uh... Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. No, kello jo käy myöhäistä aikaa, eli ihan lyhyesti olemme kovin kiitollisia tästä keskustelusta. Mielestäni esittelijän esille ottavat kolme tärkeintä kysymystä ovat todellakin ne kolme tärkeintä. Osuitte ihan naulan kantaan. Iluktekijät, 5 prosentin rajoitus ja sitten monenkertainen kirjanpito. Se on kyllä nähty neuvostoissakin keskusteluissa, että siitä se kenkä puristaa. No, komissiossa me olemme sitä mieltä, että meidän tekemä ehdotus on oikea vastataksemme haasteeseen biopolttoaineissa tänä päivänä. Meidän, me tiedämme enemmän kuin tiesimme 2008, kun direktiivissä neuvotteluimme. Kyllä me nyt tiedämme, että vielä on avoimia kysymyksiä myös ajatellen epäsuoriin tekijöihin, ja olisi hyvä puuttua niihin tavalla tai toisella. Me uskomme, että meidän tekemä ehdotus on löytänyt oikean tasapainon kaikkien etunäkökohtien välillä, Yhtä lailla siinä kuitenkin leikataan ne suoria päästöjä ja sitten siinä pyritään kunnioittamaan myös niitä investointeja, jotka on jo tehty. Mutta mikä tärkeintä, tässä lähetetään aivan selvä viesti sikäli, että nyt tiedetään, mikälaisia biopolttoaineita halutaan jatkossa. Kuten täällä joku täällä totesinkin jo, elinkoinen elämää odottaa malttamattomana ja siksi tämän viestin täytyy olla selvää. Ja mielestämme tämä meidän lähettämämme viesti on selvä siitä syystä ensinnäkin, että haluamme vielä rajoittaa kannustumia ensimmäisen sukupuolen polttoaineisiin, koska siellä on kaikkein korkeimmat epäsuorat päästöt ja haluan antaa vielä enemmän kannustimia jopa kahden, keskeistä, kahden kertaista tai nelinkertaista kirjanpitoa keskustellaan siitä sitten, mutta yksilöillä ne polttoaineet, jotka vielä mielestä ovat kaikkein arvokkaampia tänä päivänä toivottavasti jotakuinkin oikea tasapaino löytynyt, mutta Jatketaan keskustelua. Yhden asian kuitenkin otan esille, nimittäin, että halutaan vaikutusten arviointia. Ehkä voi mainostaa tässä pikkusen komissiossa. Me olemme kyllä laatineetkin niin hyvin perusteelliseen vaikutusten arvioinnin. Se on käytettävissä, niin toivottavasti siihen voitte sitten paneutua. Kiitoksia kovasti. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia komissiolle tästä puheenvuorosta. Ja sitten lopuksi vielä kollega Vidal Quadras. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä uskoisin, että voidaan olla aika tyytyväisiä tähän keskusteluun, ajatusten vaihtoon, kun tämä nyt on vasta ensimmäinen keskustelu, koska jotain olennaista on tässä saavutettu jo, nimittäin että yksilöidään, rajoitetaan ja ymmärretään ainakin ongelma kunnolla. Ja siitä sitten eteenpäin täytyy vain pyrkiä löytämään ratkaisu, jota voisi tukea enemmistö jo nyt tänään on nähty, että on myös yhteistä maaperää. Esimerkiksi kukaan ei pane kyseenalaiseksi tätä peruskysymystä, eli täytyy investointia tukea ja suojella. Ja toiseksi ei saa luoda sellaista vaikutelmaa, että sääntely on välttämätöntä ja epävakaata investointejakin ajatellen tarvitaan kuitenkin kaikkea muuta kuin epävarmuutta, kun jatkossa alaa kehitetään. Kolmanneksi, kaikki olemme yksimielisiä siitä, että meidän täytyy jotenkin lieventää, ainakin pyrkiä lieventämään tätä kielteistä vaikutusta, joka on tällä epäsuoralla maankäyttöön muutoksella. No miten se sitten onnistuu? No, siitä täytyy päästä yksimielisyyteen. Komissio on esittänyt joitakin välineitä, rajoiteta 5 prosenttiin. On esitetty myös luetteloa. Toisen ja kolmannen sukupolven polttoaineista, jotka voisivat saada tavallaan palkkion siinä, että päästään tavoitteeseen. Siellä on esitetty erilaisia mahdollisuuksia. Katsotaan sitten, ja nyt sitten tehdään niin kuin aina. Eli tartutaan komission tekevän hyvän työhön ja parannetaan sitä vielä entisestään. Näin me teemme puheenjohtajan. Ja minä luotan totta kai teidän kaikkien hyvään tukeen ja kritiikkiin. Kiitoksia edustaja Vidal Quatras. No niin, sitten seuraava keskustelu tästä teemasta käydään 24. ja 5. huhtikuuta. Kiitos siis tästä työstä kaikille kollegoille. No niin, ja sitten vielä muistuttaisin, että seuraava kokouksemme on 11. 25. huhtikuuta, nimittäin 11. huhtikuuta pidetty, pidettävä kokous on peruttu. Kiitoksia kaikille tästä päivästä minun kanssani ja hauskaa illan jatkoa. Kiitos.